Là, je coupe. Bien. Mes chers collègues, je pense que... Hyvät kollegat, uskon, että aloittelemme nyt, jos se teille sopii. Minä väliaikaisesti olen Brian Simpsonia tuuraamassa – hän on myöhässä äh, lumitilanteen ja lentokoneen myöhästymisen vuoksi. Hän varmasti liittyy pian seuraamme, mutta sitä odotellessa odotamme tämän, aloitamme tämän kokouksen. Esityslista ilmeisesti äh, sopii kaikille, eli kellään ole mitään huomautettavaa sitä koskien. Ilmeisesti näin ei ole. Edellisen kokouksen pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi tämän valiokuntakokouksen jälkeen, eli huomautuksesta koskien tulee. Nyt toivotan Kyproksen liikenneministeri Florensun tervetulleeksi. Hän tulee käymään nyt läpi Kyproksen puheenjohtajuuskauden toiminnan ja tekemään siitä yhteenvedon. Herra ministeri, heti kahvin jälkeen, olkaa hyvä, Otetaan nyt kahvia kuitenkin ensin. Herra ministeri, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε. Arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, arvoisa liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja ja arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on erityinen ilo olla täällä tänään Euroopan parlamentissa. Haluaisin ensin kiittää sydämellisesti teitä siitä, että voin olla täällä teidän valiokunnassanne kertomaan Kyproksen puheenjohtajakauden tuloksista liikenteen, liikennesektorilla. Kyp Kypros puheenjohtajamaana pyrki Euroopan unionin äh, politiikassa toteuttamaan kaikki ne tavoitteet, jotka ovat äh, sidoksissa kilpailukyvyn ja Euroopan talouden kehittämiseen ja nopeuttamiseen. Ja niin, että voimme parantaa kansalaisten elinolosuhteita. Ja tavoitteena on kestävämpi ja tehokkaampi liikennejärjestelmä Euroopassa. Ja myös esimerkiksi ajopiirturiasiaa on käsitelty. Tässä on kysymys järjestelmien luotettavuuden parantamisesta, maantieturvallisuuden parantamisesta, petoksen vastaisesta toiminnasta. Ja lokakuussa me saimme aikaan poliittisen sopimuksen ajopiirtureista. Ja tiedän, että työntekijäni ovat äh, olleet edustaja Tikan kanssa paljon yhteyksissä ja yhteistyö on ollut hyvin rakentavaa ja kiitänkin häntä sydämellisesti tässä yhteydessä. Olen vakuuttunut siitä, että neuvottelut neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä myös Irlannin puheenjohtajakaudella jatkuvat ja niitä varmasti voidaan vielä tehostaa niin, että saavutamme kaikki asetetut tavoitteet. Mitä tulee oikeudellisiin erilaisiin aloitteisiin, esimerkiksi kuorma-autojen ja rekkojen valvontaan, niin Kyproksen puheenjohtaja maa kävi tästä keskustelun neuvostossa lokakuussa ja joulukuun neuvoston kokouksessa sitten saavutimmekin tiettyjä tavoitteita ja näiden ehdotusten pohjalta me olemme sitten huolehtineet liikenneturvallisuudesta. Erityisesti 25. heinäkuuta 2012 yhteistyössä komission kanssa saatiin aikaan neljäs eurooppalainen liikenneturvallisuuspäivä järjestettyä Kyproksen puheenjohtajamaan aloitteesta. Ja meidän aloitteestamme tässä keskityttiin erityisesti nuoriin päivän nimi oli nuoret ja liikenneturvallisuus. Tavoitteena oli huolehtia siitä, että nuoret ihmiset, nuoriso, että heille luotaisiin tietynlainen turvallisuuden kulttuuri. Ja koulutuksessa ja kasvatuksessa oli tärkeää saada aikaan molemminpuolista ymmärtämystä ja yhteistyötä poliisin ja nuorison kesken. Eurooppalainen, tämä eurooppalainen äh, liikenneturvallisuuspäivä oli tärkeä keskustelun perusta ja se on johtanut äh, äh, siihen, että nyt myös nuoret ovat vastuullisempia. Ne suositukset, mitä tästä on laadittu, ovat hyvin tärkeä väline kansallisille hallituksille, mutta myös Euroopan unionille, kun on kysymys liikenneturvallisuuden parantamisesta nimenomaan nuorille, ei ainoastaan kansallisella tasolla, vaan myös alueellisella ja eurooppalaisella tasolla. Ja sitten meriliikenteestä. Kypros keskittyi tässä asiassa nimenomaan työ- ja elinolosuhteiden parantamiseen merimiehille niin, että saataisiin aikaan parempaa ja vastuullisempaa henkilökuntaa meriteollisuudessa. Kyproksen puheenjohtaja puheenjohtajakauden aikana työskeltiin kahden ähm, laadittavan lainsäädännön parissa, jotka liittyvät meidän työskentelevän henkilökunnan äh, työsopimukseen. Kysymys on erityisesti satamien ja, lip, ja lippuvaltioiden mukaanottamisesta ilon normien mukaisesti. Minusta edellytykset on luotu, jotta te voitte jatkaa työtänne valiokunnassanne – ja että teemme erityisesti yhteistyötä puheenjohtaja Simpsonin kanssa, jonka mietintö tämä on liittyen näihin satamavaltioihin, mutta te haluamme myös tehdä yhteistyötä työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan kanssa niitä koskevista kysymyksistä puheenjohtaja Beresin johdolla. Ja Irlannin puheenjohtajakaudella varmasti pyritään viemään tämä asia päätökseen. Sitten ilmailuun nämä Joo, erityisesti Euroopan ilmatila on tärkeä asia. Ja me kiinnitimmekin siihen paljon huomiota. Ja Kyproksen puheenjohtajakaudella teimme yhteistyötä komission kanssa. Meillä oli korkean tason tapaaminen otsikolla Yhtenäinen Euroopan ilmatila aikata toimia. Tämä tapahtui siis lokakuussa 2012. Tässä tapaamisessa vaihdettiin paljon mielipiteitä ja ajatuksia silloisten edellytysten pohjalla, pohjalta ajatellen tulevaisuutta ja yhteisen ilmatilan valvontaa. Puheenjohtaja Simpson ja muut tärkeät vieraat toivat esiin tulevaisuuden tärkeät askeleet huolehtiakseen siitä, että ilmaliikenne Euroopassa olisi tehokkaampaa ja turvallisempaa. Toivottavasti tämän seminaarin johtopäätökset johtavat siihen, että kaikki huolehtisivat siitä, että nämä konkreettiset tulokset toimeenpannaan ja että huomioidaan euro, yhteisen eurooppalaisen ilmatilan tulevaisuus. sen lisäksi. Meillä on sopimus, joka luo yleiset puitteet yhteistyölle Euroopan unionin ja eurokontrollin välille. Joulukuussa, joulukuun neuvoston kokouksessa allekirjoitimme sopimuksen ja tämä sopimus on sitten yksi osa yhteisen eurooppalaisen ilmatilan toimeenpanoa. Minä henkilökohtaisesti haluaisin kiittää herra Simpsonia, mutta myös edustaja Fosteria hyvin harmonisesta yhteistyöstä jota teitte meidän edustajiemme kanssa täällä Brysselissä. Laadun ja tehokkuuden parantaminen. Lentokentillä Euroopan unionin alueella on hyvin tärkeä elementti Euroopan unionin ilmailupolitiikassa. Kypros puheenjohtajamaana keskittyy liittyi lainsäädäntöehdotusten tarkasteluun yhteistyössä jäsenvaltioiden lentokenttien kanssa. Tämä ehdotus on osa lainsäädäntöpakettia, joka on tekeillä lentokenttiä varten. Lokakuussa neuvosto saavutti tai kykeni tekemään sopimuksia aiheesta ja olemme informoineet Euroopan parlamenttia näistä toimenpiteistä liittyen äh, tähän pakettiin. Ja nyt äh, on käynnistettävä neuvottelut neuvoston kanssa ja kiittäisin esittelijää, joka teki kolme ehdotusta aiheesta. Obvious Life, Fried ja Tsatsada olivat siis tässä mukana ja he ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä meidän edustajiemme kanssa täällä Brysselissä. Sen lisäksi Kypros puheenjohtaja maana laati johtopäätökset EUn ja neuvoston ilmailuliikenteen aloitteen johtopäätöksistä. Nämä johtopäätökset ovat äh, perusta koordinoidulle EUn, koordinoiduille EUn toimille, kun pyritään kehittämään äh, asioita edelleen myös kansainvälisellä tasolla. Kestävä ja tehokas liikennejärjestelmä ja vie eteenpäin infrastruktuureja ja niiden kehittämistä, samoin kuin Euroopan laajuisten verkkojen kehittämistä, koska se on hyvin tärkeää, se on elintärkeää ajatellen Euroopan unionin alueen yrittäjien toimintaedellytyksiä. Se on tärkeää myös Euroopan kansalaisten liikkuvuudelle ja sitä kautta Euroopan talouden kehitykselle. Nämä Euroopan laajuiset verkot voivat eh, tukea merkittävästi sosiaalista, alueellista ja taloudellista koheesiota kaikilla Euroopan unionin alueilla. Näissä puitteissa Kypros puheenjohtaja maana on pyrkinyt jatkamaan edelleen niitä johtopäätöksiä, jotka tehtiin Tanskan puheenjohtajamaan äh, Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Connecting Europe Facility, äh, Facility on muun muassa viety eteenpäin. Ja on, olemme saaneet aikaan edistysaskeleita. Äh, sitten meillä on uusi työryhmä Friends of the Presidency, ja siellä olemme toteuttaneet tietynlaisia toimenpiteitä Kyproksen puheenjohtajamaan ehdotuksesta niin, että tämän työryhmän horisontaalista luonnetta parannetaan. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää herra Rikeetä erittäin hyvästä yhteistyöstä puheenjohtajamaan työntekijöiden kanssa. Neuvottelut neuvoston ja Euroopan parlamentin kesken Connecting Europe Facility aiheesta. Ja mitä on ollut positiivista ja nyt sitten Irlanti puheenjohtajamaana vie tätä asiaa eteenpäin. Ja sen lisäksi on kehitettävä Euroopan laajuisia liikenneverkkoja ja kiittäisin herroja Kumutsakos ja Ertoog, jotka työskentelevät asian parissa ja yhteistyö on ollut hyvää. Ajatellen koko tätä agendaa, jonka tässä esitin, meillä on ollut tiettyjä painopisteitä, joiden tavoitteena on ollut käsitellä tiettyjä poliittisia sektoreita, jotka Kyproksen puheenjohtajamaakauden aikana ovat olleet tärkeitä sille, että Eurooppaa on voitu kehittää edelleen älykkäällä ja kestävällä tavalla. Muistuttaisin teitä erityisesti siitä, että onnistuimme uudelleen terävöittämään integroitua meripolitiikkaa. Kyproksella oli erityiskokouksia jossa oli paikalla aiheesta vastaavat ministerit ja eurooppalaiset ministerit yhdessä komission puheenjohtajan Barroson kanssa ja Kyproksen presidentin Christofiksen kanssa, samoin kuin Maria Damanakin kanssa, joka oli vastuukomission jäsen, työstäneet Limasolin julistuksen ja se myös hyväksyttiin. Tämä Limasolin julistus osoittaa, että meillä on tukenamme Euroopan 2020 strategian tueksi meristrategia. Tämä agenda keskittyy aiheisiin, jota on jo osittain käsitelty, mutta myös uusiin aiheyhteyksiin, aihekokonaisuuksiin, joilla on suuria, suurta potentiaalia luoda työpaikkoja ja kehitystä. Siksi tässä julistuksessa kehotetaankin kaikkia luomaan tarvittavat eh, edellytykset niin, että sininen talous saadaan toteutettua. Limasolin julistuksessa kehotetaan myös tekemään yhteistyötä ja intensifioimaan tätä yhteistyötä eh, naapurimaiden ja kolmansien maiden kanssa. Alakohtainen ja alojen rajat ylittävä yhteistyö on asia, mihin kehotetaan ja kannustetaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla ja hyviä käytänteitä tulisi vaihtaa rajat ylittävästi. YK-sopimuksen mukaisesti. Limasolin julistus on virstan pylväs ajatellen meriä ja meriin liittyvää toimintaa ja äh, laiva meriliikennettä. Tämä on hyvin tärkeää työpaikkojen kannalta ja meidän täytyy sit todellakin käyttää myös merten rikkauksia ja huomioida ne uskomattomat äh, potentiaalit, mitä meidän merissämme lymyää. Oli Kyproksen aloitteesta Euroopan komissio kehotti jäsenvaltioita sekä Euroopan parlamentin jäseniä hyväksymään tämä julistus. Haluaisin erityisesti kiittää Kumutsakosta, Sakosta, Lepashia ja Maisneria. jotka osallistuivat tähän tapahtumaan ja olivat julistuksen allekirjoittamisessa paikalla. Joulukuussa nämä johtopäätökset hyväksyttiin, siis Limasolin julistuksen. Näissä johtopäätöksissä Limassolin julistus on perustava lähtökohta Eurooppa 2020 strategialle. Tällä tuetaan kehitystä ja kilpailukykyä ja uusien työpaikkojen luomista meritalouden puitteissa. Viittasin myös siihen, että me onnistuimme viemään eteenpäin digitaalista agendaa ja saamaan digitaalisen teknologian yhdistettyä tähän. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita Euroopan unionille, jotka ovat myös hyvin tärkeitä liikenteen kestävälle kehitykselle Euroopan unionissa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun puheenjohtajamaa järjesti yhteisen kokouksen liikenne- ja telekom-ministereiden kesken. Uudet ja innovatiiviset teknologiat ovat meidän mielestämme erityisen tärkeitä ja liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa ne ovatkin hyvin näkyvällä paikalla. Kyproksen puheenjohtajamaan laatimat johtopäätökset joita ja komissio pitivät hyvänä, käsittelevät monenlaisia eri aiheita. Puhutaan älykkäästä liikenteestä ja sen lisäksi älykkäistä liikennejärjestelmistä ja multimodaalisesta politiikasta kaupunkien kesken ja välillä. Haluaisin viitata, että nämä johtopäätökset, jotka Kypros puheenjohtajamaana esitteli, älykkäiden liikennejärjestelmien maailmankongressissa lokakuussa Itävallassa. Herra puheenjohtaja, arvon jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet, Kypros puheenjohtajamaana teki kaikki kaikkensa, jotta saavutettaisiin edistysaskelia kaikissa Euroopan agendan asioissa. Sen lisäksi Kypros puheenjohtajamaana käynnisti useita erilaisia aloitteita ja toimenpanine, ne, mitä tulee integroituun meripolitiikkaan ja liikennealoihin ja telekomiin tavoitteenahan oli sitouttaa nämä kaikki alat Eurooppaan ja eurooppalaiseen työhön. Me olemme työskennelleet voimakkaasti ja me olemme kunnioittaneet Euroopan parlamenttia. Euroopan parlamentti on yksi tärkeimpiä pilareita Euroopan unionin Demokratian kehto. Se näkyy Euroopan parlamentin työssä kaikin puolin. Kypros puheenjohtajamaana on vienyt eteenpäin myös eurooppalaisia arvoja ja luonnollisesti meidän täytyy olla päättäväisiä ja työskennellä edelleen suurella energialla niin, että tavoitteena on luoda parempi Eurooppa. Haluaisin kiittää sydämellisesti teitä kaikkia tästä avoimesta ja rehellisestä yhteistyöstä puheenjohtajakauden aikana. Ja haluaisin toivottaa Irlannille puheenjohtajamaalla kaikkea hyvää, erityisesti ystävälleni Leo Varadkarille, liikenneministerille, joka ensimmäinen tammikuuta 2013 sai viestikapulan. Olen luonnollisesti valmis kuulemaan teidän ajatuksianne ja arvioitanne ja mikäli mahdollista vastaamaan kysymyksiinne. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donnez la parole au coordinateur euh, pour... Paljon kiitoksia, herra ministeri. Täällä on varmastikin paljon kysymyksiä. Werner Kyn, olkaa hyvä, aloittakaa. Danke, herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia valtio Kyprokselle ja liikenneministeri Florenzolle. Hän puhui asioista, jotka meillä ovat esityslistalla ja joita parlamentissa nyt käsitellään tässä valiokunnassa. Ne ovat myöskin poliittisesti merkittäviä, mutta neuvostossa ei kuitenkaan mitään sopua ole vielä saatu aikaan. Panin merkille myönteisesti, ministeri, että te puhuitte hyvin paljon yhteisistä siitä, että yhteistä ilmatilaa Euroopassa vahvistetaan ja että turvallisuutta ja valvontaa parannetaan ja katsotaan näitä toiminnallisia ilmatilalohkoja. Ja viime kuukausina ei edistystä ole tapahtunut. Jäsenvaltiot pitävät kiinni kannoistaan ja ilmatilan turvallisuus ja valvontaviranomaisista pidetään kiinni. Ja siksi on nyt tarpeen, että te puheenjohtajavaltiona veitte näitä asioita eteenpäin. Ja Eurokontrollin kanssa on myöskin saatu aikaan sopimus ja se on jo allekirjoitettu. Se on erittäin myönteistä. Kiitoksia tästä sitoumuksesta. Ja myönteistä myöskin se, että tässä tieturvallisuuspaketissa erityisesti mitä tulee näihin teknisiin tarkistuksiin ja tieliikenneturvallisuuteen ainakin neuvostossa on jo esitetty tiettyjä kantoja. Ja nyt sitten parlamentissa ja valiokunnissa niitä käsitellään. Sitten lentokenttäpaketin tilanne on tuttu. Siellä nämä saapumis- ja lähtöajat ovat tärkeitä ja enemmistö näistä asioista on jo pantu käyntiin ja neuvoston kanta ja kolmikantaneuvottelut ovat edessä, mitä tulee maahuolintaan. Me tunnemme tämän tilanteen, sekin on esityslistallamme ja tässä valiokunnassa meidän täytyy sopia näistä asioista. Ja tällä, tämähän oli yksi tärkeimpiä asioita teidän kaudellanne. Sitten meriliikenne. No Kyproksellehan sehän on saarivaltio ja merenkäyntivaltio, joten se on sille erittäin tärkeä asia. Ja te vaikutitte myönteisesti näiden asioiden kehittymiseen ja työ ja elinolosuhteet laivoilla. Te olette puhuneet ILON kansainvälisen työjärjestön standardeista ja tietyistä sertifikaateista ja patenteista, joita laivoilla tarvitaan navigaatiossa ja koneen käytössä. Niitä täytyy yhtenäistää ja myöskin satamavalvontaa. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten nämä Euroopan laajuiset verkot. Tällä hetkellä tilanne on se, että neuvosto on nyt alkanut käsitellä näitä asioita. Ja meillä on nyt ensimmäinen käsittely edessä parlamentissa, mutta olisi tärkeää, että kun kyse on näin tärkeistä infrastruktuuriinvestoinneista ja suunnitelmista, niin meidän täytyy saada neuvostolta selkeä merkki siitä, miten se suhtautuu meidän ehdotuksiimme. Ja kollega Rike esittelijänä on käsitellyt rahoituskysymyksiä ja hän on aina kannustanut siihen, että meidän täytyy seuraavan seitsemän vuoden ajaksi saada rahoitusta jäsenvaltiosta ja investointeja. Ja jos me haluamme edetä näissä kysymyksissä, niin meidän täytyy ottaa huomioon myöskin jäsenvaltioiden hankala taloustilanne. Meidän täytyy nyt kuitenkin investoida ja siksi on tärkeää, että jäsenvaltiot nyt viimeinkin saavat aikaan yhteistä budjettipolitiikkaa, eli yksi prosentti budjetista EUlle. Ei se nyt voi olla niin monimutkaista, mutta tiedämme kyllä mikä on tilanne ja toivottavasti sitten seuraavissa neuvotteluissa suuret jäsenvaltiot toimivat tämän mukaisesti. No sitten puhutaan muistakin tärkeistä asioista ja strategioista – kun puhutaan yhteisestä liikennepolitiikasta. ulkomaan liikenne on asia, josta oli kuuleminen ja Välimeren alue on tietysti hyvin keskeinen. Ja viittaisin nyt tietenkin tähän, mutta tämä nyt ei kuulu varmaan teidän vastuualueeteenne. Eli meille tämän talouskehityksen kannalta hyvin tärkeä kysymys. Ja kiitän teitä vielä siitä, että te puhuitte tästä integroidusta meripolitiikasta. Ei pelkästään ajatellen liikennettä ja ympäristöä, vaan myöskin kalastusta. Eli kiitoksia ministeri sitoumuksestanne. Kiitos. Antaisin Elka Rowille seuraavan puheenvuoron, olkaa hyvä. Ja, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Minä luonnollisesti haluan myös omalta osaltani kiittää Kypron, Kyproksen puheenjohtajamaan ministeriä tehdystä työstä ja hyvin laajasta esityksestä täällä tänään. Viimeisinä kuukausina on ollut tiettyjä asioita, jotka ovat olleet hyvin tärkeitä, mutta joita ei vielä ole viety päätökseen. Esimerkiksi tämä digitaalinen ajopiirturi. Sitten puhuitte turvallisesta tieliikenteestä ja siitä, siinä ajopiirturi voi olla osana tukemassa turvallisuutta. Meidän täytyy optimaalisella tavalla käyttää olemassa olevaa teknologiaa myös, että voimme taistella petoksia vastaan ja huolehtia siitä, että pelisäännöt ovat kaikille samat. Me uskomme poliittisena ryhmänä siihen, että tie liikenteeseen tarvitaan erilaisia sopeutuksia, jos me haluamme, että ne ihmiset, jotka siellä työskentelevät, voivat hyvällä tavalla ja hyvissä olosuhteissa toimia tämä Kirturista. Sitten äh, lentoliikennepaketti. Siinä on päästy hieman eteenpäin. Me parlamenttinakin olemme tehneet äh, jonkin verran työtä parissa asiassa, esimerkiksi maahuollon parissa mutta mitä tulee tuloja lähtöaikoihin ja meluun, niin eh, siinä me emme välttämättä ole kovin kaukana toisistamme neuvosto ja parlamentti uskoakseni. Me saamme mahdollisesti nopeasti sopimuksen aikaan. Vähemmän hyviä uutisia eh, tämän teility eh, lainsäädäntöön, jota käsiteltiin teidän puheenjohtajakautenne aikana mutta kysymys on siis eh, tehtyjen sopimusten toimeenpanosta. Esimerkiksi tämä yhtenäinen ilmatila. 5. joulukuuta tämän olisi pitänyt astua jo voimaan, mutta näin ei ole tapahtunut ja vastuu on jäsenvaltiolle. Itse asiassa he ovat rikkoneet yhteisesti sovittua lainsäädäntöä vastaan, ja eihän sitä ole kovinkaan kauaa, kun me tästä sovimme. Minusta olisi erittäin tärkeää, että meillä on hyvää yhteistyötä neuvoston ja parlamentin välillä, ja että ne sopimukset, joita me teemme lainsäädännöstä, että sitä lainsäädäntöä noudatetaan, varsinkin tällaisissa asioissa, jossa johtopäätöksen täytyy olla, että tämä on koko sektorin hyväksi, kuluttajien, matkustajien, talouden, ympäristön hyväksi. Ja sen vuoksi toivon todellakin, että jäsenvaltiot tekisivät enemmän työtä tämän parissa. Ja sitten TEN-T-verkot ja SEF ovat hyvin tärkeitä tuleville vuosille. Meidän täytyy mahdollisimman objektiivisesti piti kartoittaa Euroopan liikenneinfrastruktuuria niin, että saisimme aikaan tehokkaammat sisämarkkinat ja TEN-T on tässä hyvin tärkeä osa ja tässä on tehty hyvää työtä, mutta luonnollisesti laskemme myös teidän varaan ja teidän yhteistyönne ja tukenne varaan tulevina kuukausina, kun te olette neuvoston jäsenenä ja siinä vaiheessa varsinkin, kun jaetaan budjetteja. Tehän tiedätte, että vuosibudjetti on esityslistalla ja ei ole mitään järkeä, että käytämme hyvin paljon aikaa ja energiaa siihen, että määrittelemme pelisäännöt eurooppalaisille verkoille ja sitten ei annettaisi niille varoja. Silloin se olisi ihan tyhjiä sanoja. Sen vuoksi Koko eurooppalaiselle talousjärjestelmälle ja tiejärjestelmän, liikennejärjestelmälle on tärkeää, että saisimme johdonmukaisen budjetin. En sen enempää tästä. Haluan vielä lopuksi kiittää teitä tekemästänne työstä, mutta eihän työ tekemällä lopu. Tulevina kuukausina meillä on vielä paljon asioita, joiden parissa on tehtävä työtä ja toivon rakentavaa yhteistyötä. Kiitos. Merci, Kiitoksia. Seuraavana mennään liberaalidemokraattisesta ryhmästä. Olkaa hyvä. Puhuja puhuu ilman mikrofonia. Sorry, I, was, I said I was distracted. Anteeksi, äh, en huomannut, että siirrymme eteenpäin esityslistalla. Olemmeko me nyt edustaja Kamalin mietinnössä jo? Non, mais si vous n'avez pas de commentaire Ellei teillä ole kommenttia liittyen tähän äskeiseen ministerin puheenvuoroon, annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Monsieur Benyon, vous... Benjon, haluatteko käyttää puheenvuoron vai ei? I wouldn't actually because en, en itse asiassa, en ollut valmistautunut tähän. Minä luulen, että meillä oli ongelmia äh, lentojen saapumisten ja muiden asioiden kanssa. Minulla ei ole mitään tietoja tästä. Oikein hyvä, ymmärrän. Seuraavana edustaja Kramer vihreistä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin kiitän kovasti puheenjohtajavaltiota Kyprosta ja tätä, tästä esityksestä. Puhun nyt muutamasta asiasta, joista te puhuitte. Limassolin kokous oli tietysti tärkeä, mutta kuten sanottu, Euroopan neuvosto ja hallitusten ja valtioiden päämiehet rikkovat Euroopan lainsäädäntöä, josta ovat itse päättäneet, koska yhtenäinen ilma-alue olisi pitänyt astovoiman 5. joulukuuta. Ja tämä on sääntelyä, joka säästää rahaa ja silti sitä ei sovelleta. Ja tällä tavalla voidaan myöskin vähentää päästöjä, eli voidaan päästä myöskin eurooppalaisiin ilmastonsuojelutavoitteisiin, mutta näin ei kuitenkaan ole tehty. Eli mitä siellä oikein tapahtuu? Ne, jotka tekevät lakeja, onko heille ihan sama? Onko heille sama, tehdäänkö jotain vai ei? Siis millaista keskustelua sillä käytiin? Ehkä voitte kertoa, miksi näin ei ole tehty. Itse olen saksalainen. Miksi Saksan hallitus kieltäytyy laista, joista se alustavasti on jo päättänyt ja painostanut sitä, että ne yhtenäistetään, koska tässä tilanteessa kaikki voittavat. Eli miksi näin ei ole tehty? Me nyt emme ole avoimissa elimissä työssä, mutta ehkä voisitte vähän kertoa enemmän siitä, millaisia käsityksiä teillä on. Euroopan kansalaiset oikeusvaltiossa noudattavat lainsäädäntöä, mutta ilmeisesti tämä ei päde kuitenkaan sitten neuvoston edustajiin. Eli ehkä voitte tästä sanoa jotain. Sitten maahuolinta. Tämähän torjuttiin selkeällä enemmistöllä täysistunnossa, ja jos nyt keskustellaan tästä, tämä on vielä tänään esityslistalla, niin katsotteko, jos nyt viittaan siihen, mitä aluksi sanoin, että maahuolinta No, tämä koskee ehkä kolmea lentokenttää. Ja nyt pitäisi sitten luoda sääntelyä, joka oli 50 20 vuotta voimassa. Katsotteko, että se on tärkeää ja että meidän pitää käsitellä tätä, että eurooppalaisessa sääntelyssä pitää pyrkiä siihen, että kolme lentokenttää voivat edistää asioitaan. Se on mielestäni ajan haaskausta. Ja tässä nyt nähdään, miten mielivaltaisesti Euroopassa säädetään lakeja. No sitten kolmanneksi vielä alueelliset lentokentät. Te puhuitte tästä mietinnöstä. Ja olen nyt saanut tietoa alueellisilta, alueellisilta lentokentältä Kasselista. Ihan tiedoksi vain. Kasselista voi päästä suoraan Frankfurtin lentokentälle junalla. se kestää tunti 38 minuuttia. Ja Frankfurtin lentokentältä voi sitten lentää suoraan moniin kohteisiin. Kuitenkin Hessenin paikallishallitus on päättänyt, että alueelle rakennetaan lentokenttä. No, tämä lentokenttä ei ole kovin järkevä. Sieltä lähtee 12 lentoa viikossa ja niistä seitsemän XL-alueelta, joka on konkurssissa oleva lentoyhtiö. Sieltä ei saada mitään tietoja. Ja jos verrataan sitten vaikka Saarbrückenin alueellinen lentokenttä, viime vuonna siellä palveltiin 450 000 matkustajaa ja siellä tappio oli 5,5 miljoonaa euroa. Eli jokainen lentomatkustaja maksaa 120 euroa Euroopan veronmaksajille. Onko tämä teistä järkevää, että näin toimitaan? Eikö raha ole mikään ongelma? Vai kun ajatellaan nyt tätä talouskriisiä, jota meillä on Euroopassa, ehkä meidän pitäisi hiukan tarkemmin katsoa rahaa. Ja meillä on Euroopassa kaksi periaatetta, eli käyttäjä maksaa ja sitten ulkoisten kustannuksien sisäistäminen. Ja tässä nyt kumpaakin periaatetta rikotaan törkeästi. Eli kysyisin, onko tästä keskusteltu neuvostossa, millainen kanta teillä on ja miten muut sitten perustelevat kantojaan. Eli kouluista, koulutuksesta, muista pitää säästää, mutta lentoliikenteessä rahalla ei ole merkitystä, vaikka päästöt ovat siellä viisi kertaa suurempaa kuin maa, liikenteessä. No, sitten meillä on hieno toivomuslista eurooppalaisista verkoista. Ne hyväksyttiin juuri ennen joulua täällä parlamentissa. No ennen jouluahan voi toivoa kaikenlaista ja niin kävikin. Ja kysyisin nyt teiltä, eikö teistä pitäisi olla jonkinlainen marginaali? Eli meillä on näin paljon rahaa, emme nyt tiedä kuinka paljon hän tarkkaan, varmaan niitä leikataan vielä. Eli meidän täytyy nyt keskittyä näihin hankkeisiin, jotka ovat rahoitettavissa Ehkä siellä on pari kolme lisää. Vai katsotteko, että tämä toivomuslista on sellainen, ettei siitä oikeastaan ollut, ollut mitään hyötyä? Ja pahinta on se, että rautatiealue Euroopassa on tilanteessa, jossa ongelmia on nimenomaan raja-alueilla. Onko tässä eurooppalaista lisäarvoa ja millä tavalla tästä on keskusteltu neuvostossa? Tämän haluaisin tietää. Kiitos. Merci, monsieur Kramer. Kiitoksia edustaja Kramer. seuraavassa no, edustaja Kolitsik, olkaa hyvä. Si. Ähm, ma. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän nyt äidinkieltäni, koska se on mahdollista. Haluaisin kiittää Kyprosta puheenjohtajuuskaudesta. Tiedän, että Kypros Kreikan kanssa kokevat nyt hyvin vaikeita tilanteita tällä hetkellä, mutta haluaisin sanoa, että he ovat tehneet erittäin hyvää työtä näinä vaineina aikoina. Tieliikenne ja tämä ajopiirturikysymys on erittäin tärkeä, erityisesti rahtiliikenteessä. Se, mitä minä en kaipaamaan, on itse asiassa tämän laajentaminen pieniin kuorma-autoihin, erityisesti sellaisiin, joita ammattikuljettajat ajavat, sillä näillä ei ole lähes tulkoonkaan minkäänlaista suojelua. Ei samanlaista suojelua kuin raskailla kuorma-autoilla. Nämä kuljettavat tekevät 10 tai 14 työtuntia päivässä. He ovat lähestulkoon orjia, nukkuvat jossakin tien pientareella. Tämä on erittäin vaikea tilanne. Sosiaaliset olosuhteet ovat erittäin tärkeä kysymys kun puhumme raskaasta liikenteestä. Ja uskon, että jos haluamme todellakin ratkaista tieliikennekysymykset, yksi asia on se, että meillä ei ole kuljettajille yhdenmukaista koulutusta. 90 prosenttia onnettomuuksista johtuu inhimillistä virheestä, ei infrastruktuurista tai auton tai kuorma-auton teknisestä viestistä. Tämä on yleinen huomio. En tätä kohdista Kyprokselle pyhäjohtajana maan, mutta toivon, että tästä keskusteltaisiin tulevaisuudessa neuvostossa. Sillä jos te ajatte itse, minä itse, esimerkiksi ajan noin 18 000 kilometriä vuosittain, niin te varmastikin tiedätte, kuinka monia huonosti koulutettuja kuljettajia on. Sitten rautatieliikenteeseen liittyen minua edes yllättää se, että emme ole edenneet kovinkaan paljon. Meillä on vielä neljäs paketti käsittelyssä. Olen käsittänyt, että Kypros tai tuleva puheenjohtajamaa Irlanti eivät ole kovinkaan kiinnostuneita tästä sektorista. 15 vuoden ajan olemme keskustelleet infrastruktuurista ja kuljetuksista, ja kaikki modaliteetit, joita on esitetty, ovat puutteellisia, vääriä. En voi löytää minkäänlaista järjellistä selitystä tälle. Välillä meidän pitäisi ehkä pohtia sitä, että hylkäämme suuren suunnitelman ja keskitymme vain turvallisuuden ja yhtenäisten sääntöjen parantamiseen. Meillä on nyt kuusi erilaista sähkövetoisuusjärjestelmää käytössä. Sitten ilmaliikenteeseen liittyen nousu- ja laskuajat ja melu ovat asioita, joissa olemme edistyneet, mutta emme ole kovinkaan paljon kiinnittäneet huomiota päästöihin ja pölytasoon. Meillähän on hiilidioksidipäästöjä ja muita muita ongelmia. Ympäristön saastumista yleisesti ottaen. Emmekä ole tässä edenneet kovinkaan paljon välillä. Me keskitymme muihin asioihin ja nyt yritykset ovat itsenäisesti alkaneet ratkoa näitä ongelmia. Maahuolinta, kyllä tästä on äänestetty täysistunnossa, enkä minä ymmärrä, miksi valiokunnan pitäisi äänestää toisin. Tämä on samanlainen kysymys kuin satamatyön vapauttaminen. Tämä hän vähentää sosiaalista suojelua työläisille ja kaikille niille aloille, jotka liittyvät maahuolintapalveluihin. Minä olen sitä mieltä, että tämä on erittäin huono viesti. Muistan, että 15 vuotta sitten olin esittelijänä ilmatilan lohkokysymyksessä, jossa kyseessä oli toiminnan yhtenäistäminen Keski-Euroopassa. Uskon, että Keski-Eurooppa tulee olemaan kaikkein suurin ongelma liittyen tähän yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan. En näe, kuinka me voisimme päästä tässä sopimukseen. Keski-Eurooppa on kaikkein kriittisin osa Eurooppaa. En tiedä, voiko Irlanti tässä luoda mitään edistystä. Sitten sisävedet ja merikuljetus. Limasolin aloite on erittäin hyvä, mutta Tsekin tasavaltahan on sisämaan valtio ja tämän vuoksi sisävesistö on erittäin tärkeä meille. Tässä suhteessa neuvosto, komissio ja kollegani Euroopan parlamentissa vaikuttavat vain tuntevan Reinin ja ehkäpä joitakin Benelux-maiden kanavia tai Ranskan kanavia. Mutta kun aletaan puhua muista osista Eurooppaa, he ovat hämmentyneitä ja vaikuttavat ajattelevan, että me emme tarvitse näitä muita Euroopan alueita tai niihin ei tarvitse keskittyä. Tämä on hyvin ympäristöystävällistä kuljetusta ja me olemme aliarvioineet sitä, aliarvioineet tätä sektoria tähän asti. Tuona on kaikkein suurin joki Euroopassa, ei Rein. Siksi meidän tulisi siihen keskittyä. Meidän tulisi myöskin Ähm, keskittyä Elbaan ja muihin tärkeisiin jokin. On erittäin tärkeää, että Kypros on käsittänyt, ettei meri ole ainut kuljetus alue, ainut vesikuljetusmuoto. Sitten TEN-T. Investointien kasvu on hyvin tärkeää, rakenteellinen investointikriisi aikana voi ratkaista paljon. Jos me haluamme hallinnoida näitä asioita, me tarvitsemme selkeitä sääntöjä. Jos Euroopan unioni haluaa olla kokonaisuus, me emme voi antaa tälle sektorille vain yhden prosentin rahoitusta, tarvitsemme vähintään kahta prosenttia PKTstä. Kaikki talouden asiantuntijat voivat kertoa teille tämän. Uskoakseni nämä olivat kaikkein tärkeimmät kysymykset tulevaisuutta ajatellen. Meidän ei tule aliarvioida näitä asioita. Kaikkien suurimpien maksajien Euroopan unionin budjetissa ei tule aliarvioida näitä kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Koh. Viimeinen puheenvuoro, sen jälkeen ministeri Saudelen puheenvuoro. Olkaa hyvä. Ja Kiitoksia ministeri Florenzo tästä perusteellisesta esityksestä. Siinä oli konkreettisia kohtia ja te olette olleet hyvin kunnianhimoisia, mutta ette puhuneet kovin paljon näistä korin tuntuvista tuloksista. Eli tämä e-call, eli tämä hätäsoittojärjestelmä, joka voi pelastaa ihmishenkiä, No 2015han tämä pitäisi ottaa käyttöön ja siirtymäkään kaksi vuotta ja tästä ollaan jo myöhässä. Jäsenvaltiot ovat estäneet tämän kaupallisista syistä. Sitten digitaalinen ajopiirturi. No, senhän pitäisi estää se, että ihmiset ajavat liian pitkään ja sitten nukahtavat. Se liittyy tieturvallisuuteen. Ja jotkut ajavat vain pieniä pätkiä ja sitten tekevät muuta työtä. Eli meidän täytyy tästä vielä kyllä puhua hyvin paljon ja haluaisin kuulla, mikä on teidän kantanne tästä asiasta. Kiitos. Kiitoksia. Nyt haluaisin kiittää herra ministeriä siitä, että hän on valmis vastaava näihin kysymyksiin tekemään jo yhteenvedon. Olkaa hyvä, herra ministeri. Ευχαριστώ πολύ κύριε Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά τις. Kiitoksia. Haluaisin vastata yhteenvedonomaisesti kaikki näihin huomioihin ja kysymyksiin, joita on esitetty. Otan huomioon aika rajoitteet. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä kaikkia hyvästä työstä, jota olemme tehneet Kyproksen puheenjohtajuuskauden aikana. Ja haluaisin kiittää näistä ystävällisistä sanoista, joita teillä oli puheenjohtajuuskautemme työtä koskien Limassolin kokous lokakuussa. Oli erittäin intensiivinen työrupeama, mutta kuten täällä edustajat sanovat nyt jäsenmailla – on tehtävänään toimeenpanna sitoumuksia, jotka koskettavat yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Limassolin konferenssissa me otimme huomioon olemassa olevan tilanteen. Tässä edustajat Kallas ja Simpson puheenvuoroissaan keskustelivat tulevista toimista, joihin tulee ryhtyä. Tämän lisäksi liittyen edustaja Kramerin huomioon, liittyen toiminnallisiin ilmatilan lohkoihin, meidän täytyy olla uskollisia sitoumuksillemme ja tehdä kovasti töitä, jotta voisimme valvoa eurooppalaisen akiin toteuttamista erityisesti tällä hetkellä, kun kärsimme talouskriisin seurauksista. Ilmailupakettiin liittyen tärkeää edistystä on saatu aikaan – lentokenttien kohdalla. Toivon, että hyvin pian saamme sopimuksen aikaan, sillä Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat ovat tässä asiassa hyvin lähellä toisiaan. Maakuljetukseen liittyen kuuden puheenjohtajuuskuukautemme aikana saimme aikaan tärkeää edistystä liittyen katsastuksiin ja ajopiirtureihin. Uskon, että tämä ponnistus on sellainen, että se tulee jatkaa ja se tulee jatkumaan Irlannin puheenjohtajuuskauden aikana. Yleinen lähestymistapa koskien ajopiirtureita oli sellainen, että kunnioitimme suurimman osan jäsenmaista mielipideitä mitä tulee sellaisiin ajoneuvoihin, jotka ovat 2,8-3,5 tonnia painavia? Neuvostossa oli yksimielisyys. Tämä ei liity kansallisiin intresseihimme eikä mitään komission aloitteita tullut tämän kuuden kuukauden puheenjohtajuuskauden aikana. Minulle on kerrottu, että uusia toimia tullaan esittelemään neuvostolle. Ja tämä sama asia koskee myöskin neljättä rautatieliikennepaketteja. Infrastruktuuri kuljetusalalla on erittäin tärkeää. Tulevat kuukaudet tulevat olemaan myöskin tärkeitä. Neuvosto ja Euroopan parlamentti tulevat tekemään rakentavasti töitä yhdessä saavuttaakseen yksimielisyyden. Päästöihin liittyen sanoisin, että tämä kysymys on tärkeä ja toivon, että hyvin nopeasti pääsemme ratkaisuun maailmanlaajuisella tasolla. siviiliilmailun välineen kautta. Paljon kiitoksia huomiostanne ja tästä ajasta, jonka olette minulle suoneet. Kiitoksia. Kiitoksia, herra ministeri. Valio kunnan nimissä haluaisin kiittää teitä työstä, jota olette tehneet liikenneasianeuvoston johtajana ja näissä mietinnöissä te olette tehneet hyvin tärkeää työtä ja haluaisin kiittää teitä siitä. Toivon, että te jatkatte myöskin Irlannin kaudella näiden mietintöjen seuraamista. Kiitoksia. Mes chers collègues. Hyvät kollegat, hyvät EPPn kollegat. Minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Irlannin liikenneministeri Leo Varadkar. Hän tulee johtamaan liikenneasianeuvostoa ja hän tulee nyt esittelemään huolet ja suurimmat liikennealaan liittyvät kysymykset puheenjohtajuuskaudensa aikalta. Ja haluaisin nyt vedota siihen, että olette yhteyksissä koordinaattoreihin, jos haluatte sitä kysymyksiä. Meillä on hiukan rajattu aika. Herra ministeri, olkaa hyvä. Thank you all very much. Um, and... Kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa tästä mahdollisuudesta esitellä painopistealueemme matkailu- ja liikennealalla tällä kaudella. Ja haluaisin onnitella Kyproksen kollegaa huomattavasta edistyksestä, joita hän on saanut aikaan monissa liikennekysymyksissä, mutta erityisesti meriliikenteessä, joka on hyvin lähellä monien sydäntä tässä valiokunnassa. Olen Brianin tavannut moneen kertaan aikaisemmin ennen kautta. Ja nämä tapaamiset ovat antaneet minulle hyvän alueista ja huolenaiheesta liittyen liikenteeseen ja matkailuun Euroopassa. Niin kuin kaikissa demokraattisissa toimielimissä, parlamentissa on edustettuna monenlaisia kantoja ja matkailuvalikunta ei ole poikkeus. Mutta ennen puheenjohtajakautta olin vaikuttunut siitä, kuinka paljon tiedätte liikennekysymyksistä sekä mikrotasolla että myöskin Euroopan kansalaisin vaikuttavista päätöksistä. Ja yritän puhua kummastakin näistä asiasta, jotta puheenjohtajakaudesta tulee menestys liikennekysymyksissä. Vaikka kantoja on erilaisia, uskon, että meillä on kaikilla useita yhteisiä tavoitteita, ja kolme niistä ovat se, että Eurooppa pitää saada jälleen vakaalle finanssipoliittiselle ja taloudelliselle pohjalle ja pitää edistää työllisyyttä erityisesti nuorten osalta. Ja tärkeää on, että palautetaan luottamusta Euroopan toimielimiin. Nehän ovat ne, jotka voivat ratkaista ongelmia ja toimia Euroopan kansalaisten hyväksi. Vakaus, työpaikat ja kasvu ovat tärkeitä asioita Irlannin kaudella. Ja nämä ovat periaatteita, joita sovellettiin, kun mietimme painopistealueita lainsäädäntökysymyksissä. Kun ajatellaan kaikkea politiikkaa, niin me haluamme edistää lainsäädäntöä, jonka avulla voidaan luoda vakautta, työpaikkoja ja kasvua Euroopassa tulevina vuosikymmeninä. Tiedän, että valiokunta on samaa mieltä siitä, että liikenne on tärkeää. Se edistää Euroopan globaalia kilpailukykyä ja sillä tavalla voidaan hyödyntää täysimittaisesti yhtenäismarkkinoita. Siksi kaikkein tärkein prioriteetti tällä kaudella on se, että edistämme integroituja, tehokkaampia ja kestävämpiä liikenneverkostoja kaikkialla Euroopassa. Kuten tiedätte, me olemme tämän trion, Troikan viimeinen puheenjohtajavaltio ja aika alkaa loppua. Ja Euroopassa lainsäädäntöprosessi saattaa olla kivuliaan hidas. Jos on uusia ehdotuksia, joita meille tulee, meillä on yhä vähemmän mahdollisuuksia saattaa ne menestyksekkäästi päätökseen. Ja siksi teemme hyvin läheistä yhteistyötä Liettuan ja Kreikan kanssa ja teemme yhdessä päätöksiä, jotta voimme olla mahdollisimman tehokkaita. Varapuheenjohtaja Kallas vakuutti, että pian tulee kolme tärkeää lainsäädäntöaloitetta. Kovasti odotettu neljäs rautatiepaketti ja sitten puhutaan liikentepaketti, joka varmasti edistää työpaikkoja. Ja sitten mat- liikke- lentomatkustajien oikeudet. Ja siitähän voi koitua suuria etuja Euroopan kansalaisille. Sitten on muitakin ehdotuksia tulossa seuraavan kuuden kuukauden aikana. EMSAn asetus ja sitten seuraava vaihe Blue Belt-aloitteesta, jolla voidaan edistää meriliikenteen kilpailukykyä ja sitten yhtenäisen eurooppalaisen ilma-alueen edistäminen. Eli meidän täytyy parantaa tehokkuutta ja vähentää sen vaikutusta ympäristöön. Meillä on paljon asioita käsiteltävänä ja aikaa on vähän. Ja meidän täytyy tehdä vai... meidän täytyy valikoida asioita, jotta tehokkaasti pääsemme tavoitteisiimme. Ja haluamme keskittyä nyt näihin tärkeisiin kysymyksiin ja saada aikaan se, että tärkeistä liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä saadaan aikaan sopimuksia. Mutta sopimuksia ei pidä tehdä vain niiden itsensä hyväksi, ja liian usein hyviä ehdotuksia vesitetään, ja poikkeuksia ja opt on niin paljon, että ehdotuksesta ei ole paljon mitään hyötyä. Yksi vahvuuksistamme on se, että me emme tuo kansallisia kysymyksiä Euroopan tasolle, ja se ehdottomasti koskee liikennettä. Me haluamme kuitenkin varmistaa, että Euroopan liikenneinfrastruktuuri on tehokkaampi. Irlanti on hyvin riippuvainen tehokkaasta tie- ja rautatieverkostosta Britanniassa ja Manner-Euroopassa, jotta voimme toimia kilpailukykyisesti. Esimerkiksi myöhästymiset liikennekentillä liialliset hallinnolliset tarkistukset lisäävät tarpeettomasti kustannuksia. Irlanti, kuten Eurooppa, pohjaa elpymisensä vienille sekä sisämarkkinoille että muualla. Ja meidän täytyy puuttua näihin pullonkauloihin ja puuttuviin yhteyksiin Euroopassa. Se on koko Eurooppaa koskeva tavoite. Ja siksi tärkeimmät tavoitteemme ovat eurooppalaiset verkot ja CEF. Ja kuten monet muut maat, Irlanti ei pysty samalla tavalla investoimaan liikenteeseen niin kuin aikaisemmin, mutta investoisi liikenteeseen. Meidän täytyy olla viisaampia investointien suhteen. Tämä koskee eurooppalaisia verkkoja ja meidän täytyy kohdentaa nämä rajalliset resurssit tehokkaammin niin, että niistä saadaan Euroopan tasolla suurinta arvoa. Meidän täytyy myöskin vaikuttaa niin, että yksinäinen sektori on mukana infrastruktuuriinvestoinneissa. Verkkojen Eurooppa-väline on tärkeä seuraavana kuutena kuukautena, ja me odottelemme hyviä tuloksia neuvotteluista monivuotisesta rahoituskehyksestä. Verkkojen Eurooppa on kysymys, joka on hyvin haavoittuvainen, ja teen kaikkeni neuvostossa ja myöskin kansallisella tasolla varmistaaksemme, että voimme edistää Verkkojen Euroopan liikenneosuuksia, ja tiedän, että kollegani toimivat samoin televiestinnän puolelta. Jos saamme hyviä tuloksia verkkojen, Euroopan laajuisista verkoista, niin siitä on hyötyä investointien kannasta. Ja tiedän, että näiden verkkojen esittelijät Kumut Sakos ja Ertug ovat valmiina yhteistyöhön neuvoston kanssa, jotta saadaan hyviä tuloksia. Ja neuvosto on myöskin valmis tekemään sopimuksen eurooppalaisista verkoista. Ja se osoittaa, että Euroopan verkostossa tarvitaan investointeja. Uskon, että teemme kaikkemme yhdessä, jotta voimme puuttua eurooppalaisten verkkojen puutteisiin. Sehän kestää 40 vuotta, joten meidän täytyy nyt toimia oikealla tavalla. Lentokenttäpaketti on myöskin meille prioriteetti. Tällä tavalla voidaan puuttua kilpailukykyyn ja tehokkuuteen lentoliikenteessä. Ja kuten tiedätte, neuvosto on ottanut kantaa näihin kolmen asiaan, meluun, lähtö- ja saapumisaikoihin ja maahuolintaan ja me tiedämme, mikä on parlamentin kanta maahuolinnasta, ja siihen liittyy erityisiä ongelmia. Ja tiedän, että tämä on teille hyvin tärkeä kysymys, ja siitä keskustellaan tänä iltapäivänä, ja toivottavasti parlamentti löytää tien edetä, jonka avulla tämä paketti saadaan päätökseen. Sitten kun maahuolinnasta on päästy selvyyteen, teemme työtä Ugiasin, Zasaran ja Lifefreedin kanssa näissä kysymyksissä, jotta voimme saada parhaat tulokset kaikkien sidosryhmien kannalta. Irlantihan on saarivaltio, siellä on pitkät merenkäyntiperinteet ja siellä halutaan pitää kiinni ILOn säännöistä, joilla taataan merenkulkijoiden turvallisuus ja haluamme, että meriliikenteen työsopimusta pannaan täytäntöön ja meidän täytyy huomata, että laivojen turvallisuuskysymykset ovat hyvin tärkeitä. Sopimus astuu voimaan elokuussa ja on tärkeää, että Eurooppa on valmistautunut, mutta pyytäisin, että parlamentin jäsenet ottavat huomioon, että ratifiointiprosessi on monimutkainen ja pitkä monissa jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy tarkistaa sadan vuoden ajalta merilainsäädäntöä ja tiedän, että kaikissa jäsenvaltioissa tehdään nyt kovasti työtä, jotta aikataulusta voidaan pitää kiinni. Ja tiedän, että valiokunta haluaa tehdä yhteistyötä meidän kanssamme ja haluamme päästä tuloksiin myöskin työllisyysvaliokunnan kanssa. Sitten haluan päästä hyvin tuloksiin myöskin ajopiirturiasetuksen osalta. Ja tapasin Tikaun joulukuussa ja uskon, että olemme lähellä sopimusta, jos kaikilla osapuolilla on hyvää tahtoa. Ja me luotamme todellakin tukenne tässä kysymyksessä. Näissä kysymyksissä käymme neuvotteluita ja tällä hetkellä ei nyt varmaan ole aikaa keskittyä yksityiskohtiin. Siihen liittyy oma prosessi ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla pääsemme hyvään tulokseen neuvotteluissa ja teemme kaikki että se onnistuisi. No sitten puhun näistä lainsäädäntöehdotuksista, joita odottelemme komissiolta seuraavina kuukausina. Emme usko, että nämä tulevat kolmikantaneuvotteluihin nyt, koska meillä on aikataulurajoituksia, mutta tiedän, että on kuitenkin useita ehdotuksia, joista matkailuvaliokunta haluaa aloittaa käsittelyt. Ensinnäkin neljäs rautatiepaketti. Se on tärkeä painopistealue ja se on tietysti tärkeä myöskin neuvoston esityslistalla. Ja toivottavasti komission ehdotusten osalta ei tule enää mitään viiveitä näiden ehdotusten osalta. Nämä paketit ovat tärkeitä, jotta voidaan parantaa turvallisuutta ja yhteen toimivuutta. Ja sitten on arkaluontoisempia kysymyksiä, kuten pääsy markkinoille ja julkiset palvelut. Ja haluamme meidän osalta koska ne ovat ehtona sille, että päästään yli esteistä ja että saadaan aikaan täysin integroitu eurooppalainen rautatiejärjestelmä. Ja tämä asia on hyvin kiinnostava kaikille ja sitä täytyy hoitaa huolella. Ja sitten renesanssihotellissa käsitellään näitä asioita paneelikeskustelussa, eli kysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti paikallisiin rautatieneuvostoihin. Sitten lentomatkustajien oikeudet ovat tärkeä kysymys, joka on onneksi edistynyt neuvostossa. Ja odottelemme, että komission ehdotuksilla voidaan selkeyttää matkustajan oikeuksia, mitä tulee myöhästymisiin ja muihin kysymyksiin. Ja kun ajatellaan, että on Euroopan kansalaisten vuosi, niin tällä ehdotuksella on hyvin paljon merkitystä Euroopan kansalaisille. Ja sitten kolmas ehdotus, josta voi olla hyvin paljon etua muissakin kuin liikennekysymyksissä, liittyy puhtaaseen energian liikenteessä. Ja olen ollut yhteydessä varapuheenjohtaja Kallasiin ja ilmeisesti tällä tavalla voidaan käyttää enemmän uusiutuvia energialähteitä infrastruktuurien osalta. Sitten on sähköajoneuvot. Tätä asiaa Irlanti on edistänyt viime vuosina ja se vaikuttaa energia-, ympäristö- ja matkailukysymyksiin ja haluaisin saada aikaan konsensuksen ministerien kanssa neuvostossa. Ja tässä Eurooppa voi olla johtoasemassa ja toivottavasti käynnistämme nämä keskustelut sitten kesäkuun liikenneneuvostossa. Sitten merialalla on kaksi muutakin ehdotusta, eli matkustajalaivaturvallisuus, joka on hyvin tärkeää, koska nyt Costa Concordia onnettomuudesta on kulunut vuosi, ja sitten lainsäädäntö, jolla voidaan edistää tätä Blue Belt-aloitetta, jonka avulla voidaan sitten vähentää hallinnollisia kustannuksia. Matkailuvaliokunta käsittelee myöskin integroitua meripolitiikkaa, joka, jota käsitellään yleisten asioiden neuvostossa ja jota siis Ilanin ulkoministeriö johtaa. E- Euroopan unionissa on 29 000 kilometriä rannikkolinjaa ja tämä on Irlannille erittäin tärkeä kysymys. Sitten asiat, joita käsitellään tällä kaudella, liittyvät erityisesti merialueiden suunnitteluehdotukseen ja sitten rannikkoalueiden hallinnointiin. Näitä odotetaan neuvoston helmikuussa. Ja toivottavasti neuvoston kanssa sitten Liettua voi käynnistää neuvottelut toimielinten välillä. Sitten on teknisiä kysymyksiä, jotka neuvosto ottaa käsiteltäväksi. Esimerkiksi uusi merivälinedirektiivi. Sitten on kaksi muuta asiaa, joita käsitellään sisämarkkina- ja ympäristövaliokunnissa, eli huvialusdirektiivi ja sitten moottoriajoneuvojen melutasot. Ja tiedän, että te olette käsitelleet jo tiepakettia, ja siitähän on kuuleminen huomenna. Ja tällä pyritään vahvistamaan puitteita ajoneuvojen testaukseen testauksien ja valvonnan osalta. Ja Kyproksen puheenjohtajakaudella neuvosto sai aikaan kannan säännönmukaisista testauksista. Ja neuvosto keskittyy siihen, että olisi minimisääntöjä, jotta voidaan parantaa turvallisuutta, mutta myöskin vähentää hallinnollisia kustannuksia. Seuraavan kuuden kuukauden aikana toivottavasti saamme aikaan neuvoston kannan kahdessa muussa asiassa, jotta Liettua voi sitten aloittaa neuvottelut Kuunin, Senalovan ja Savisaar Toomasten kanssa. Iranissa on hyvä kokemusta tietulaisuudesta ja haluamme vielä parantaa sitä. Me emme tietenkään ole ainoita viisaita näissä kysymyksissä ja meillä on suunnitteilla tietulaisuuskonferenssi Dublinissa tällä kaudella, jotta voidaan vaihtaa hyviä käytänteitä koskien tätä Euroopan kansalaisille tärkeää kysymystä. Konferenssissa käs- käsitellään onnettomuuksia ja se pidetään 28. maaliskuuta Dublinin linnassa varapuheenjohtaja on konferenssissa ja kertoo uusista eurooppalaisista aloitteista. Ja ilmeisesti Brian Simpson on myöskin kutsuttu sinne ja hän kertoo sitten parlamentin kannoista. Irlanti myöskin järjestää yhdeksännen ITS-kongressin Dublinissa 4-7. kesäkuuta ja siellä käsitellään sitä, mitä hyötyä on älykkäistä liikennejärjestelmistä EU:ssa ja kollegani Alan Kelly joka on teidän entinen kolleganne täällä parlamentissa, vetää tätä konferenssia. Sitten matkailusta vielä yksi sana, sehän kuuluu myöskin tämän valiokunnan toimivaltuuksiin. Matkailu on tärkeä ala Euroopan taloudelle. Siihen liittyy hyvin paljon työllisyyttä ja taloudellista toimintaa EU:ssa. ja Irlanti tukee toimia, joilla voidaan parantaa kilpailukykyä ja kestävyyttä EU-tasolla ja lisätä työpaikkoja ja kasvua. Ja me jatkamme asioiden valvomista niiden asioiden osalta, jotka liittyvät matkailuun tulevina kuukausina. Esimerkiksi COSME-hanke, jossa on havaittu, kuinka tärkeä matkailu on kasvulle ja työpaikoille. Ja työministeri Richard Bruton hoitaa näitä asioita sen jälkeen, kun budjetista on päästy selvyyteen. Sitten parlamentissa on oma matkailun työryhmä, jota johtaa Fidanza. Ja tiedän, että siellä mietitään tärkeitä toimia matkailun alalta. Ja kollegani Him Higgins on mukana tässä työryhmässä. Hän vaikuttaa hyvin paljon tämän työryhmän työhön. Hänellä on paljon kokemusta ja hän on intohimoisesti tukenut matkailua erityisesti Länsi-Irlannissa – ja odottelemme sitten työryhmän työn tuloksia. Sitten kulttuurimatkailu on myöskin tullut esiin ja järjestämme tärkeän kansainvälisen konferenssin 25. huhtikuuta Dublinin linnassa. Ja siellä keskitytään kulttuurimatkailuun ja siihen, mitä on opittu kansainvälisistä kysymyksistä, miten voidaan edistää tällaista matkailua. Ja haluaisin pyytää, että työryhmän jäsenet osallistuisivat tähän konferenssiin. Ja sitten matkailu- ja liikenneministerinä minun täytyy vielä mainita yksi tärkeä aloite. The Gathering Island. Se on Irlannin kulttuurin, kielen ja kansalaisten aloite. Ja pyydämme, että kävisitte tänä vuonna Irlannissa ja me annamme erityisen paketin kaikille, jotka Irlannissa osallistuvat näihin tapahtumiin, jotta he palaisivat sitten matkailijoina vuoden toisella puoliskolla. Eli tässä nyt lyhyesti puheenjohtajakauden ohjelma. Ja pyydän anteeksi, että puhelia pitkään, mutta varmaan tiedätte, että meillä on hyvin paljon asioita käsiteltävänä. Ja jos haluamme päästä tuloksiin, meidän on saatava teiltä yhteistyötä. Ja meillä on aika hyvin vähän, joten siirrytään sitten tästä eteenpäin. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Kiitoksia, herra ministeri. Ottaen huomioon puheenvuoropyyntöjen määrän, aloitamme luonnollisesti koordinaattoreista. Kiitän teitä etukäteen siitä, että te puhu yli neljää minuuttia. Tämä tekisi mahdolliseksi pitäytyä aikarajoissa. Joten puhukaa selkeästi ja lyhyesti. Älä Kroos, olkaa hyvä. No. Kiitos äh, neuvoston puheenjohtaja. Ensin kiitokset äh, ohjelmastanne. Se on rohkea, se on mielenkiintoinen ja jännittävä ja tulee aivan oikealla hetkellä. Ja koska minä tulen pienestä maasta, niin minä tiedän, että pienten maiden edustus usein, edustajana usein ainakin pyritään saada isoja asioita lävitse. En tiedä, onko apua, mutta EPP seisoo teidän puolellanne, kun on kysymys tärkeistä asioista ja siitä, että pitää yrittää saada neuvosto vakuuttuneeksi siitä, että eurooppalainen ratkaisu on parempi kuin se, että jatketaan kansallisten ratkaisujen tukemista. Me tuomme oman kantamme myös tähän, näihin, tähän teidän esityslistaanne. Tämä nopeuspiirturi ajopiirturi on hyvin mielenkiintoinen asia, jota voimme käyttää turvallisuuden kannalta, mutta jos me ajattelemme kansalaisia, erityisesti PK-yrityksiä, niiden, heidän täytyy tietää, eh, mikä lisäarvo tällä on. Euroopan, Eurooppa ei saa kiusata ihmisiä. Euroopalla täytyy olla lisäarvo myös turvallisuudelle. Se koskee tätä asiaa, mutta myös monia muita asioita. Te otitte esiin moneen otteeseen kansalaisten oikeudet eri liikennemuodoissa. Se on lähellä sydäntämme, Me olemme valmistelleet täällä hyvinkin mielenkiintoisia asioita. Nämä ovat aloitteita, joissa me Euroopan parlamenttina voimme osoittaa, minkälaisen lisäarvon me tuomme mukaan. Teillä on myös hyvin kuumia asioita pöydällänne. On paketteja, joita meidän täytyy hieman parannella tai antaa takaisin komissiolle. Mutta kyllä me varmasti saamme tässäkin aikaan lisäarvoa ja nämä uudet paketit ovat myös hyvin mielenkiintoisia. Ja te esititte hyviä esimerkkejä, mitä me parlamenttina voimme odottaa. Yhtäältä me haluamme teknologisesti päästä eteenpäin nopeasti, se on hyvin tärkeää, että meillä on oikea tila rautateille Euroopassa. Toisaalta emme halua hukkua dogmaattisiin keskusteluihin, vaan kun me puhumme markkinoiden avaamisesta ja yhteis- yritysten rakenteista ja palveluista, niin silloin tehokkuuden täytyy olla tärkeämpää kuin itse dogma koska vain sillä tavoin me voimme todistaa, että meillä on tässä lisäarvoa. Sitten vielä lopuksi, eh, Higgins tulee vielä puhumaan tästä, vielä lopuksi haluaisin ottaa esiin Euroopan laajuiset verkot ja niiden rahoittaminen. Kun me näemme, miten neuvosto nyt suhtautuu budjetteihin ja minä tulen maasta, jossa on hyvin solidaarisesti toimittu budjettien suhteen, niin minä uskoisin, että Teillä tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen rooli, kun yritätte saada kollegat eh, vakuutettua siitä, että eurooppalaisilla verkoilla on eurooppalaista lisäarvoa ja siinä, että painopiste olisi työpaikkojen luominen ja eh, silloin eurooppalaiset verkot ovat tässä myös mielenkiintoinen väline. Ja sen lisäksi, kun on tietyille alueille, eh, alueiden tukeminen taloudellisesti, niin siinäkin Euroopan laajuiset verkot auttavat. Eikä tässä nyt voida lähteä leikkaamaan tätä budjettia. Joten äh, vakuuttakaa kolleganne, että, että mieluummin äh, poistetaan kokonaisia projekteja kuin että juustohöylällä vedetään 10, 20 tai 30 projektia. Tämä on erittäin tärkeää meille, jos äh, me haluamme pitää kiinni Euroopan laajuisista verkoista niin silloin me olemme saaneet aikaiseksi paljon hyvää, ei ainoastaan teidän puheenjohtajakautenne aikana, vaan koko Euroopan alueelle. Tätä me teiltä toivomme seuraavina kuukausina. Ja tietäkää, että parlamentti seisoo teidän puolellanne ja voitte lähteä vahvistettuna kollegenne joukkoon. Eli jos Kysymys on nyt yhdestä prosentista, sitä ei tule leikata. Mitä, miten muuten me kykenemme näitä ongelmia me ratkaisemaan? Ja verkkojen Euroopan täytyy olla sellaisenaan, eikä sitä saa leikata. Kiitos. Merci, Monsieur Kuhn. Kiitoksia, edustaja Gross. Seuraavana El Raui. El Raui. Sosiaalidemokraattisesta ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluan kiittää puheenjohtajamaan edustajaa hänen alustuksestaan ja kaikesta tästä työstä, mitä teillä on edessänne. Ja olen vakuuttunut, että te siihen kykenette. Olen iloinen, kun tässä aloititte sanomalla, että teillä on kunnianhimona laatia hyvää lainsäädäntöä ja pyrkiä estämään poikkeuksia ja lainsäädännön vesittämistä. Toivottavasti te onnistutte tässä ja me tuemme teitä tässä. Tärkeää on myös, kun laaditaan hyvää lainsäädäntöä, että se myös toimeenpannaan. Me juuri puhuimme Kyproksen puheenjohtajamaan edustajan kanssa ja sanoimme, että parlamenttina olimme pahoillamme siitä, että e, esimerkiksi yhtenäinen e, ilmatila ja nämä e, ilmatilablokit, joiden piti astua voimaan viime vuonna, että jäsenvaltiot eivät ole asiaa toimeenpanneet. Ja tämä on todella ikävä asia, koska on hyvin paljon asioita, joista neuvosto ja parlamentti yhdessä keskustelee ja tekee sitten sopimuksia, ja jos sitten loppujen lopuksi niitä ei toimeenpanna. Joten toivomme, että te myös huolehditte siitä, että sopimukset toimiin pannaan. Viittasitte lukuisiin äh, esityksiin, jotka ovat tulossa myös parlamentille. Rautatiepaketti on erityisen tärkeä, odotamme sitä mielenkiinnolla. Olisimme toivoneet, että se olisi meillä jo ollut, mutta nähtävästi tämä nyt kestää joku sen viikon vielä kauemmin. Minun ryhmäni periaatteena on ollut äh, se, että markkinat ovat tärkeät, mutta se ei ole mikään äh, ihmeratkaisu. Täytyy olla teknisiä, teknistä interoperabiliteettia velvollisuutta huolehtia siitä, että työntekijät koulutetaan hyvin ja että työolosuhteet ovat hyvin, hyvät ja että rautateillä olisi mahdollista tarjota myös laadukasta palvelua. Ja me tulemme näitä ehdotuksia sen pohjalta tarkastelemaan. Matkustajien oikeudet on myös asia, jota parlamentti on pitänyt hyvin tärkeänä ja me tulemme vahtimaan sitä, että matkustajien oikeudet pysyvät tähän korkealla tasolla. Sitten vielä kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä digitaalinen ajopiirturi. Se on asia, joka on neuvotteluissa. Kollega Tikau ehkä tästä vielä puhuu enemmän. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Sen vuoksi, että sen on tarkoitus tehdä maantieliikenteestä turvallisempaa, mutta sen kautta on myös tarkoitus valvoa, että pelisääntöjä noudatetaan niin, että meillä on liikenne politiikkaa, jossa rima on samalla korkeudella kaikille. Ja tämä koskee myös sosiaaliasioita, koska tässä on uhkana maantieliikenteessä nimenomaan sosiaalinen polkumyynti. Viimeinen asia, jonka haluan ottaa esiin, olen samaa mieltä edellä puhuneen kollegan kanssa. TEN-T ja SEF, verkkojen Eurooppa, ne ovat kaksi tärkeää asiakokonaisuutta, mutta ovat myös keskenään rinnakkain. Mutta ei ole mitään järkeä pistää paljon työtä ja energiaa tähän ja piirtää hieno kartta uudesta eurooppalaisesta liikenneverkosta, jos siihen ei ole tarpeeksi välivaroja. varoja. Ja huhut, joita olemme kuulleet, eivät olleet kovinkaan äh, positiivisia. Vaikuttaa siltä, että komission alkuperäistä ehdotusta tullaan leikkaamaan rankasti. Ja me ryhmänä tulemme siinä tapauksessa kehottamaan että, että sitten yhteisrahoitusosuutta leikataan tai koko verkkoasiaa leikataan. Me luotamme teidän tukeenne ja liikenneministeriöiden tukeen niin, että kykenette vakuuttamaan kollegat neuvostossa siitä, että investoiminen kasvuun on tärkeää, ei ainoastaan liikenteen takia, vaan koko Euroopan talouden kannalta. Ja me laskemme teidän tukenne varaan. Kiitos. Merci, monsieur Kiitoksia. Edustaja Maisner, olkaa hyvä. President ja minister. Kiitoksia. Niin, ministeri, kiitoksia, että olette paikalla ja esittelitte ohjelmanne. Uskon, että tästä tulee hyvä puheenjohtajakausi ja Irlanti on kaunis maa, mutta ja siellä käy mielellään myöskin. No sitten useampi alue. Ensinnäkin nämä vesialat. Kypros on saari, eli Irlanti on myöskin saari. Ja yksi asia meillä on tärkeä, jota juuri käsitellään, eli integroitu meripolitiikka ja myöskin tämä sininen kasvualoite. Kypros nosti tämän etualalle omalla kaudellaan ja teki Limassolin julistuksen ja ymmärtääkseni te haluatte jatkaa tätä. Te olette puhuneet merialuepolitiikasta ja yleisemmin ottaen Tehän puhuitte työpaikoista ja kasvusta, niin tässä on monia alueita, joita voidaan liittää näihin kysymyksiin. Ja toivon nyt hyvää yhteistyötä kanssanne, koska uskon, että se on hyvä ohjelma, tämä sinisen kasvun ohjelma. Sitten vesikysymykseen liittyen myöskin ilon sopimus, josta puhuitte. Olemme varmaan samaa mieltä siitä, että se on hyvä merellä työskentelevien työolosuhteet pitää ratifioida ja sanoitte aluksi, että haluatte toimia välittäjänä, ettekä mitenkään edistää kansallista ohjelmaa. Tämä on tietysti hieno asia ja toivottavasti tämä myöskin onnistuu ja toivottavasti voitte vaikuttaa myönteisesti muihin kansoihin jotka eivät, tai maihin, jotka eivät vielä ole tätä ratifioineet. Ja lopuksi vielä merikysymyksistä. Te puhuitte nämä matkustaja-aluksien turvallisuuden Nythän Costa Concordian onnettomuudesta on kulunut vuosi ja täytyy nyt katsoa, onko tästä nyt jotain, mitä voidaan säännellä Euroopan tasolla. Mutta sitten on toinen kysymys, joka on tärkeä komissiolle, eli Flaminia-onnettomuus. Te ette puhuneet tästä mitään, enkä puhu tästä vain siksi, että kyseessä on saksalainen alus, vaan uskon, että tässä voidaan nähdä kesällä, että meidän täytyy katsoa, millaisia käsityksiä meillä on meriavun antamisesta – ja komissio on samaa mieltä siitä, että tässä pitää nyt vähän muokata näitä asioita kaikkien merellä kävijöiden hyväksi. No sitten vielä muita asioita. Te puhuitte tästä rautatiepaketista. Itse olen saksalainen ja Saksahan on tärkeässä roolissa. Tässä on vähän niin kuin Saksa vastaan muun maailma. Ja nyt on tärkeää katsoa, mitä voidaan toteuttaa, jotta voidaan lisätä kilpailua Euroopassa liippumatta siitä, mistä maasta tulee, ja olen iloinen tästä keskustelusta. Sitten puhuitte Euroopan ilma-alueesta. Olisi hienoa, jos te voisitte tässä asiassa päästä eteenpäin. Tiedän, että ilma kysymyksissä Saksa ja Ranska ovat hyvin eri linjoilla. Eli jos te nyt välittäjänne onnistutte saamaan tätä asiaa hiukan eteenpäin, niin se olisi hienoa ja uskon, että me voisimme ylistää teitä sitten vielä kaksi aluetta, eli digitaalinen ajopiirturi, josta on puhuttu, ja olen samaa mieltä kuin kollega Krosh. Tämä liittyy tieturvallisuuteen tietysti, mutta täytyy pitää huolta siitä, että PK-yritykset, jotka usein joutuvat kärsimään tästä politiikasta ja jotka unohdetaan lainsäädännössä, niin niille ei pidä syö, antaa niiden kontolle ei pidä antaa liikaa byrokratiaa. Eli nyt täytyy katsoa sitten, miten näitä direktiivejä noudatetaan. Ja sitten vielä tärkeä hanke, eli Euroopan laajuiset verkot ja yhtey- verkkojen Eurooppa-hanke. Olen ollut parlamentissa vuodesta 2009, enkä koskaan aikaisemmin ole huomannut, että kaikki puolueryhmät tukevat täysin komission ehdotuksia. Eli tässä on tällainen Euroopan laajuinen kartta ikään kuin metrokartta, ja sitten täytyy katsoa rahoitusta. Ja voin vain sanoa, että parlamentin puolelta me teemme kaikkemme, jotta rahoitus pysyisi samalla tasolla. Tietysti neuvostolaisille leikata, se on ihan käsi- ymmärrettävääkin, mutta kun ajatellaan näitä eurooppalaisia tavoitteita ja saataisiin yhtenäinen eurooppalainen alue, niin me tarvitsemme joka ikisen sentin. Ja sitten ehkä lopuksi tällä kaudella voisitte pitää huolta näistä pilottihankkeista, joita meillä on tulossa, ja katsoa, miten voisimme saada aikaan lisätuloja, jotta voimme varmistaa rahoituksen ja ottaen huomioon myöskin yksityisen sektorin. Ja toivotan teille kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitoksia edustaja Meissner. Seuraavana edustaja Gira. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä molempia ministerejä ja haluaisin kiittää Irlantia maana tästä erittäin hyvin suunnitellusta ohjelmasta. Aloittaisin neljännestä rautatiepaketista. Vaikuttaa siltä, että te olette nyt puheenjohtajana maana. Tämän jälkeen Kreikka ja Liettua tulevat seuraamaan teitä. Ja heilläkin on erityistilanne koskien rautateitä. Olisi järkevää ottaa huomioon erityistilanne eräissä maissa – Näitä asioita ei kovinkaan hyvin ymmärretä Länsi-Euroopan maissa. Minä olen hyvin optimistinen neljännen rautiepaketin suhteen ja teidän puheenjohtajuuskautenne suhteen. Minulla on yksi kysymys. Mainitsette, että haluaisitte aloittaa teknisestä osiosta liittyen ähm, rautatiekaluston sertifiointiin ja jättää poliittiset kysymykset tulevaisuuteen. Olen hiukan huolestunut tästä. Eikö tämä jaa rautiepaketin kahtia? Esimerkiksi äm, vapauttamiskysymykset ja muut kysymykset jäisivät seuraavalle parlamentille ja seuraavalle komissiolle. En usko, että tämä olisi paras ratkaisu. Sitten verkkojen Eurooppa ja TNT. Luonnollisesti ne ovat prioriteetteja. Tätä ei voida kyseenalaistaa. haluaisin ilmaista toiveen siitä, että sen jälkeen, kun monivuotuisesta rahoituskehyksestä on sovittu, voisimme yrittää saada aikaan ensimmäisessä käsittelyssä kompromissin tenteen ohje nuorien suhteen. Toivon, että tulette olemaan hyvin tiukka projektien valinnan suhteen, niiden projektien, joita rahoitetaan, ottaen huomioon – rajalliset taloudelliset varat. Sitten kysymys kohesiomaiden edustajana. Teidänhän täytyy käsitellä näitäkin kysymyksiä. Haluaisin yllyttää teitä siihen, että pyritte säilyttämään verkkojen Euroopan rahoituksen ja kohesiorahoituksen edeltävällä tasolla, sillä jos niitä leikataan, kohesiomailla on hyvin vähän mahdollisuuksia toimia lainkaan. Sitten laivojen turvallisuuspaketti, en usko, että olisi huono asia, ottaen huomioon nyt Costa Concordian tapauksen ja tutkimukset, jotka vielä ovat käynnissä. Mediahan on tässä hyvin aktiivinen olisi erittäin hyvä siksi saada eteenpäin tämä laivamatkustajaturvallisuuspaketti. Tämä kysymys on hyvin tuore voisimme osoittaa, että parannamme turvallisuutta Euroopassa hyvin nopeasti ilman pitkällisiä kompromisseja. Kiitoksia. Kiitoksia vihreistä. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Kiitos myös tästä puheenvuorosta ja toivon luonnollisesti teille kaikkea hyvää. Muutama asia. Matkustajien oikeudet, se kuulostaa aina hyvältä. Oletteko te, eh, haluatteko te, että lentoliikenteessä on myös tällainen riippumaton kiistojen ratkaisupiste? Koska jos lentoyhtiöt eivät täytä tehtäväänsä, niin on ihan mahdotonta löytää mitään eh, osoitetta ja sen lisäksi eh, he eivät halua noudattaa tuomioistuimen päätöksiä vasta ihan, ihan viime metreillä he tekevät jonkinnäköisen sovitteluyrityksen. Eli pyrkisittekö te siihen, että meillä olisi tällainen riippumaton äh, riitojen ratkaisupiste? Sen lisäksi sanotte, että täytyy investoida järkevämmin ja, ja tehokkaammin. Tämä on erittäin hyvin, mutta minä käännän tämän toisinpäin ja sanon, että, että toivottavasti äh, kun ajatellaan sitä, että kuinka paljon rahaa on nyt sijoitettu, mutta kuitenkaan emme ole saaneet aikaan paljon asioita ja jäsenvaltiot sanovat, että on ongelmia. Minun teesini on se, että me emme tarvitse lisää rahaa Eurooppaan transeurooppalaisille verkoille, vaan me tarvitsemme erilaista politiikkaa, erilaisia painopisteitä. Ja riippumatta siitä, mitä tapahtuu, kuinka paljon rahaa neuvosto leikkaa, niin tällainen suuri projekti leikataan, koska se vie miljardeja vuosikausia ja vie tällä tavalla rahat muilta projekteilta. Ulmi ja Stuttgartin väliin rakennetaan uusi rautatieyhteys. Vanha on liian heikko tai <clears throat> on liian jyrkkä rahtiliikenteelle mutta tämä uusi tulee olemaan vieläkin jyrkempi. Ja nyt siinä junat kulkevat viisi tuntia, kun ennen sotaa ne ajoivat kaksi ja puoli tuntia. Eli me olemme huonompia tänä päivänä. Joten teidän täytyy todellakin investoida järkevämmin ja älykkäämmin niin, että me saamme tuloksia käyttöömme nyt eikä vasta yhden tai kahden sukupolven jälkeen. No sitten tämä rautatie rahtipaketti. Aikaisemmin sanottiin, että tämä viedään päätökseen 2012. No minä olin tähän skeptinen. Ja nyt komissio sanoi, että se on tammikuu, nyt kuulen, että se on helmikuu, ehkäpä vasta maaliskuu. Mitä te ajattelette asiasta? Olen uteliassa. Sitten puhtaampi energia on tärkeä, sanotte. Ja tavoitteena on 2020 vähentää 20 prosentilla tieliikenteen päästöjä ja yleistavoite on 20 prosentin parempi tehokkuus. Nyt käy ilmi, että lentoliikenteessä stratosfäärissä päästöt ovat viisi kertaa vaarallisempia kuin maapinnalla. Meillä on esimerkiksi paikallisia lentoliikkeitä, kuten esimerkiksi Saarbrückenissä, jota tuetaan 5,5 miljoonalla vuosittain. Kasselissa on 12 lentoyhteyttä, joista seitsemän on kannattamatonta. Frankfurtin lentokenttä on puolentoista tunnin päässä ja sinne menee suora junayhteys. Eli tänne investoidaan valtavan paljon rahaa ja jos tätä rahaa on näin paljon, niin oletteko te valmis, että tällaiset turhat ilmastoa heikentävät investoinnit leikattaisiin pois ja tarkastelisitte hieman lähemmin myös näitä paikallisia lentokenttiä. Kosta Concordia nyt esiin, ihan hyvä. Siitä te puhuitte. Vaikuttaako tämä keskusteluihin? Sitä, että kun tämä alus haaksi rikkoutuu, kaikki muut sanovat, että ei, ei, ei, ei, ei, tällaista meillä voi tapahtua. Ja silloin me suhtaudumme hyvin kansallismielisesti näihin asioihin. Kaikki ovat sitä mieltä, että näin ei saa, täällä parlamentissa että näin ei saa olla. Ja jos tapahtuu jotain uhkia tai ongelmia, niitä, niitä täytyy tukea oli se mistä maassa tahansa. Sitten maahuolinta. Minun kysymykseni siihen liittyen, onko teistä järkevää, että meillä on eurooppalaisia sääntöjä, jotka ovat 10, 15, 20 vuoden kuluttua eh, tärkeitä muutamalle lentokentälle. Näin pienissä asioissa teemme eurooppalaista lainsäädäntöä, Varsinkin kun me tiedämme, että meillä on lainsäädäntöä, jota jatkuvasti rikotaan, taikka sitä ei toimeenpanna ollenkaan. Viittaan tässä Open Sky-lainsäädäntöön. 15. Äh, joulukuuta sen piti olla valmis, koska se säästäisi päästöjä, rahaa ja aikaa. Siis tällainen win-win-tilanne kaikille. Ja neuvosto toisena lainsäätäjänä, joka on koko ajan tätä tukenut, vaikenee ja sanoa, että neuvosto tekee lakeja ja kaikkien kansalaisten täytyy niitä noudattaa, mutta ei meidän. Niin kuin saksaksi voisi sanoa, että paskan marjat, mutta ei näin voi toimia. Meillä on Euroopassa oikeusvaltio. Ettekö te, te voi tuolla tavalla toimia lainsäädännön suhteen? Ja sitten vielä lopuksi. Liikenneturvallisuus. Maanteille me tiedämme, että suurin osa onnet, onnettomuuksista tapahtuu liiallisen nopeuden takia. 25, no tänä vuonna 26 vuotta komissio teki ehdotuksen siitä, että asutusalueella nopeus olisi 30 kilometriä tunnissa. Minä tulen Berliinistä ja siellä 80 prosenttia kaupungin kaduista, siellä on rajoit, nopeusrajoituksena 30. Toteuttakaa tämä. Tähän on olemassa myös kansalaisaloite. Tämä on myös Irlannissa ja Isossa Britanniassa suosittua. Ja sitten ihan viimeinen asia. Kaikilla muilla mailla on moottoriteillä rajoitukset, mutta Saksassa ei. Poistatteko te Saksalta tämän poikkeuksen niin, että Saksassa ei enää saa hurjastella 120 tai 131 hailea, mutta me tarvitsemme nopeusrajoituksen, koska sehän on Eurooppaa myös. Kiitokset. Meidän täytyy nyt kohteliaisuudesta ministeriä kohtaan pyrkiä pitäytyä aikarajoissa ja myöskin siksi, että kunnioitamme omaa aikatauluamme. Edustaja Koli, check. Kiitoksia kuoryhmälle, että kuunnetetaan aikatauluja. Kiitoksia. Tämä esityslista oli hyvin mielenkiintoinen. Taloudellinen vakaus, hyviä työpaikkoja ja palauttaminen luottamus EUn toimielimiin, työpaikkojen vakaus, kasvu, Jos tämä halutaan saada aikaan, ja te puhuitte myöskin matkailusta, ja se on tietysti myönteistä, sehän luo kaikkein eniten työpaikkoja maailmassa. Ja siihen, siinä pitää tietää, missä suurimmat ongelmat ovat. No, vielä puhutaan infrastruktuureista, tieturvallisuudesta, mutta perusasia on se, että kouluttajien koulutusta parannettaisiin kuskien osalta. Eli Irlanti voisi keskittyä tähän, koska se on avainasemassa, jotta voidaan parantaa tieturvallisuutta. Sitten ensimmäinen, ja ensimmäinen rautatiepaketti oli dat katastrofi. Sitä ei pantu täytäntöön – tämä ei koske pelkästään siis Saksaa, vaan muitakin maita. Ja tästä on nyt hämmennystä. Ja me vain tuhoamme rautatieinfrastruktuurin tällä lainsäädännöllä. Sitten vesiliikenteestä. No Irlanti tietysti on kiinnostunut lähinnä meriliikenteen toiminnasta, mutta itse tulen maasta, jonka ympärillä ei ole meriä, eli olisin kiinnostunut sisävesiliikenteestä. Täytyy muistaa, että Tonava on Euroopan pisin joki. Ei ole ainoastaan Rainin aluetta ja sitä ympäröiviä kanavia, vaan pitää myöskin Keski-Euroopassa tehdä jotain. Ei pidä ajatella, että Tonava on jossain Viinin toisella puolella ja että Elbe kiinnostaa pelkästään sen alueen asukkaita. Ja täytyy myöskin Oder pitää mielessä. Jos haluamme parantaa tieturvallisuutta, meidän täytyy myöskin edistää e-call-järjestelmää. Ja sitten lentoliikenteestä täytyy muistaa työolosuhteet ja tuet. On näitä low-cost-yrityksiä, esimerkiksi Ryanair on niistä suurin, ja ne toimivat vähän niin kuin cowboyt baarissa, ja se on vaarallista. Ja se heikentää standardeja ja työolosuhteita kaikkialla lentoliikenteessä. Ei minulla ole mitään Ryanairia vastaan, mutta se on vain pahin näistä yrityksistä. Parlamentti laati direktiivin, joka liittyi vammaisten lentoliikenteeseen, ja toivottavasti tästä ei koidu sitten uusia direktiivejä. Ja lopuksi vielä itse olen käsitellyt teknisiä tutkimuksia katastrofien osalta ja Costa Concordia upposi yli vuosi sitten ja direktiivissä todetaan, että tutkimuslautakunta pitää saada aikaan kuukauden sisällä ja vuoden kuluessa pitää laatia loppuraportti. Toivottavasti puheenjohtajavaltio Irlanti varmistaa, että Costa Concordia raportti todellakin saadaan aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Meillä on vielä puheenvuoropyyntöjä, mutta te näette paljon kello on. Emme ole ajan aivan tässä aikataulussa, joten pyydän, että puhutte kaksi minuuttia korkeintaan. Käynnistämme nyt kellon ja painostamme hiukan puheenvuoron käyttäjää. Aluksi edustaja Vandaalin, olkaa hyvä. Voorzitter, dank u wel. Puheenjohtaja, kiitokset ja tervetuloa Irlannin ministerin. Olen iloinen, kun kuulin, että hän pitää turvallisuutta tärkeänä ohjelmassaan tulevina kuukausina. Minulla on kaksi kysymystä liittyen lentoliikenteen turvallisuuteen. Hän sanoi, että hän tulee käsittelemään tai tiukentamaan pilottien tiettyjä säännöksiä ja se, mitä minä olen tähän mennessä lukenut, niin tilanne on aika huolestuttava. Erityisesti ajatellen tätä tasapainoa lento- ja lepoaikojen kesken ja lepoaikaan tässä sitä on tiukennettu. Eli toivottavasti ministeri huolehtii siitä, että piloteilla on tarpeeksi lepotunteja. Se on hyväksi lentoturvallisuudelle. Kaksi. Ryanair. Niin, Ryanairin suhteen on ollut kaiken näköistä ja eh, toivon mukaan eh, huomioidaan, että lentoliikenteessä on hyvin tärkeää nähtävästi myös eh, yrityksen kulttuuri. Voiko esimerkiksi yritys itse päättää, kuinka paljon lentokoneeseen otetaan polttoainetta? Eli millä tavalla te tältä osilta huolehditte lentoliikenneturvallisuuden parantamisesta ja erityisesti Rajan erin käytäntöistä? Kiitoksia, edustaja Vanel, kiitoksia, että jätitte aikaa. Seuraava ennustaja Tikkaa kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să... Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa menestystä Irlannin puheenjohtajuuskaudelle ja kiittää ministeriä tästä avoimuudesta, jota hän on osoittanut ja sitoumuksesta, jonka hän on tehnyt digitaalisten ajopiirtureiden kysymystä koskien. Tämä on tärkeä kysymys, mutta haluaisin vakuuttaa teille, että parlamentti tulee tekemään parhaansa yhdessä kollegoidemme kanssa äh, varjoesittelijä Higginsin ja muiden, muiden poliittisten ryhmien edustajien ja kollegoiden kanssa pyrimme saattamaan tämän kysymyksen päätökseen teidän puheenjohtajuuskautenne aikana. Luonnollisesti tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän täytyisi tehdä hyvin pitkällisesti töitä yhdessä. Pitkiä neuvotteluja tullaan käymään. Parlamentti vaatii sitä erityisesti tässä tilanteessa, mutta voin vakuuttaa sen, että olemme täysin avoimia ja sitoutuneita siihen, että saamme teidän puheenjohtajuuskautenne aikana tämän asian päätökseen. Haluaisin myöskin viitata direktiiviin, joka käsittelee ajokorttia ajokorttien integroimista, henkilökohtaisen ja ammattiajokortin yhdistämistä. Uskon, että parlamentin neuvosto voi päästä yhteiseen kantaan ja pyytää komissiota laatimaan vaikutusten arvioinnin ja uudelleen muokkaamaan ehdotustaan tämän vaikutusten arvioinnin perusteella. Haluaisin vielä mainita yhden asian. Tämä liittyy digitaalisiin piirtureihin. Kyseessä on EAT-sopimus 25 jäsenmaata ja 24 ei Euroopan unionin jäsenmaata ovat mukana siinä. Komissio on tehnyt ehdotuksen siitä, että Euroopan unionin tulisi tulla tämän sopimuksen sopimusosapuoleksi. Olisi erittäin hienoa, että tämä asia otettaisiin prioriteettikysymykseksi. Paljon kiitoksia. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella ministeriä tästä poliittisesta kunnianhimosta viedä eteen kunnianhimoista ohjelmaa niiden hankkeiden osalta, jotka liittyvät työpaikkoihin ja kasvuun. Mitä tulee tästä neljännestä rautatiepaketista? Haluaisin kysyä siitä, onko, mitä teillä on suunnitteilla? Alkusuunnitelmien mukaan, mukaan ei ole otettu mitään sosiaalista puolta, mutta sitä tarvitaan, koska me todellakin tarvitsemme tasapainoa, joka liittyy siis sosiaalikysymyksiin ja niitä ei ole nähty näissä komission ehdotuksissa. Sitten tämä lentokenttäpaketti. Parlamentissahan saatiin aika tämä sosiaalinen paketti, joka on aika merkittävä, mutta ei kuitenkaan ihan tyydyttävä. Ja haluaisimme tietysti, että lähdettäisiin siitä, mitä työllisyysvaliokunnassa käsiteltiin, jotta voimme edistää näitä kysymyksiä. Sitten matkustajan oikeudet. Olen samaa mieltä kuin kollegani, eli meidän täytyy edistää harmonisointia – koska tällä hetkellähän suuri ongelma, ei pelkästään tietyissä yrityksissä, joissa on ihan väärinkäytöksiä, vaan suurin ongelma on se, että matkustajat eivät tiedä, mitä sääntöjä noudattaa. Ja kysyisin teiltä, ilmeisesti te haluatte myöskin tehdä jotain meriliikenteen matkustajien suhteen, eli haluaisin kysyä tästä. Sitten yhtenäinen ilma-alue. No, kannustaisin teitä nyt Espanjan ja Portugalin ilma-alueen osalta edistystä oli tapahtunut aika paljon ja ilmeisesti oli päästy myöskin sopimukseen, mutta viime aikoina on sitten ollut erimielisyyksiä ja poliittisella tahdolla voidaan sitten saada aikaan se, että asiassa voidaan edetä. No, matkailun osalta te sanoitte, että no tämä on harmi, koska meillä on selkeitä mielipiteitä tästä kysymyksestä ja tässä tarvittaisiin suurempaa kunnianhimoa. Ja sitä ei monimuotoisessa rahoituskehyksessä ole. No sitten tieturvallisuudesta. No haluaisin kiittää, että te käsittelette tätä Dublinin konferenssissa. Suurin ongelma tällä hetkellä on se, että nyt on enemmän vähemmän autoja ja vähemmän uhreja, mutta on myöskin vähemmän varoja infrastruktuurien huoltamiseen. Ja tämä luo todellisia ongelmia tulevaisuudessa. Ja sitten vielä verkkojen Eurooppa. On hienoa, että haluatte edistää tätäkin hanketta ja voimme varmasti tehdä näissä hyvää, hyvää yhteistyötä. Kiitoksia edustaja Koor. Neuvoston puheenjohtaja, te olette hyvällä tiellä ja kulkekaa se loppuun asti. On tärkeää, että huomioidaan se, että liikenne ja liikkuvuus on perusoikeus kaikille. Ja tietenkin täytyy huolehtia siitä, että se ei ole ympäristön kannalta huonoa, mutta olemme varmasti samaa mieltä siitä, että ilman liikennettä ei ole kasvua, työllisyyttä eikä hyvinvointia. Ja nämä kolme käsitettä teillä oli hyvin korkealla teidän esityslistallanne. Kiitos siitä. Aina kun on kysymys tehokkuuden kasvattamisesta, turvallisuudesta, kestävyydestä ja kilpailukyvystä, niin teillä on minut puolellanne. Kiitos. Merci. Je pas faire de Kiitoksia. En haluaisi nyt tehdä huomioita mutta tässä oltiin onneksi lyhytsanaisia. Edustaja Higgins, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille siitä, hän, että esitteli puheenjohtajuuskauden prioriteettikysymykset. Olen hyvin lyhytsanainen. Ministeri sanoi, että meillä ei pitäisi olla monopolia liittyen koko tieturvallisuuskysymyksiin. Jos tarkastelette tieturvallisuustavoitteita, joita olemme eurooppalaisella tasolla asettaneet vuonna 2000, me halusimme vähentää liikennekuolemien määrää 20 000 äh, vuonna 2010. Emme ole saanut tänne, että olimme hyvin kaukana tavoitteesta ja uskon, että yksi menestystarinoista tietoturvallisuuden alalla teille ja edeltäjillenne läheinen on teidän päällystymiseen liittyvä vuonna 1972 Äh, meillä oli paljon suurempi teillä kuolleiden määrä. Yksi asia, joka ei ole ollut tässä lainkaan kartalla, on loukkaantuneiden määrä. Ja uskon, että äh, tämän tulisi olla Dublinissa hyvin tärkeä. Ja toivon, että mahdollisimman monet osallistuvat tähän kokoukseen jälleen kerran, herra ministeri ja puheenjohtaja. Toivotan teille menestystä puheenjohtajuuskaudella. Merci. Monsieur Ertug, vous avez la... Kiitoksia edustaja Hersto, olkaa hyvä. Ja Finland, Herr Vorsitzender. Kiitoksia. Ja tervetuloa ministeri tänne Brysseliin. Ja toivotan teille kaikkea hyvää tälle puheenjohtajakaudelle. Pyydän anteeksi, etten kuullut alustustanne, koska olin hiukan myöhässä, mutta palaan nyt yhteen tärkeään aiheeseen. Eli kyse on jälleen rahasta. Nythän on niin, että me tarvitsemme apuanne, kun neuvottelemme monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja tarvitsemme tukeanne myöskin, jotta tämä Verkkojen Eurooppa-aloite, jota komissio on ehdottanut, voitaisiin toteuttaa. Ja nyt kun kuullaan, että yhtäältä jäsenvaltiot eivät ole valmiita noudattamaan komission ehdotusta, ja toisaalta on sitten myöskin rahoituksen suhteen varaumia, niin täytyy suoraan sanoa, ja pyydän teiltä tukea, että Euroopan parlamentissa tässä ei voida näin toimia. Eli ei voida supistaa budjettia, ja sitten kun saa vähemmän varoja, niin sillä pitäisi sitten myöskin saada aikaan rahoitusvaraumia. Ja lopuksi täytyy mainita, että meidän täytyy investoida siihen, että poistetaan rajat ylittävän liikenteen pullonkaulat ja muut ongelmat. Meidän täytyy edistää multimoraliteettia ja yhteen sopivuutta. Ja meidän täytyy toimia kaikkien suhteen oikein Euroopassa luoda työpaikkoja. Ja pyytäisin vielä, että tuette meitä ja me ainakin tuemme teitä tällä tiellä. Kiitos. Kiitoksia. Puheenvuoropyyntöjä ei enää ole. Haluaisin nyt ministeri tehdä kaksi huomiota ja kaksi kysymystä. Ensimmäinen huomio on se, että kiitän teitä läsnäolostanne ja siitä, että ohjelmanne on erittäin johdonmukainen. Tämä on lopultakin melko harvinaista ja haluaisin kiittää myöskin alustavasta yhteistyöstä parlamentin jäsenten kanssa – päätösten toimeenpanossa. Haluaisin sitä kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys on se, onko teillä äh, liikenneasioiden neuvoston puheenjohtajana kanta liittyen äh, eurooppalaisten verkkojen rahoitukseen? Seuraatteko hiukan sitä, minkälainen yleinen ilmapiiri tämän kysymyksen suhteen on? Ja toinen kysymys on se, että haluaisin tietää, kuinka te haluaisitte tukea neuvostoa saamaan aikaan tämän neljännen rautiopaketin, sillä tämän paketin synnyttämisessä tuntuu olevan ongelmia. Kiitoksia. First of all, thank you very much for your, uh, for your comments uh, and your... Kiitoksia hyvin paljon näistä kommenteista ja kysymyksistä. Haluan vastata mahdollisimman moneen niistä. Haluaisin kiittää rohkaisusta ja tuestanne näin puheenjohtajuuskauden alussa. Edustaja Gosh mainitsi ajopiirturit. Olen hyvin paljon samoilla linjoilla tässä. Avainkysymys on lisäarvo. Lisäarvo Euroopalle ja lisäkätevyys. Olen hyvin luottavainen. Uskon, että saamme puheenjohtajuuskauden aikana edistystä tässä asiassa. Tämä tietenkin liittyy myöskin työntekijöiden suojeluun ja työturvallisuuteen ja kilpailukykyyn. Monet jäsenet, Weisner Herzog, varapuheenjohtaja, Agarian ja muut toivat esiin tenteen ja verkkojen Eurooppa-välinen ja on todellakin totta, että on tärkeää suojata mahdollisimman paljon näiden ohjelmien budjettia. Jos todellakin haluamme luoda tulevaisuudessa kilpailukykyä ja työpaikkoja Euroopassa, meidän täytyy investoida sen eteen, investoida kuljetusinfrastruktuuriin ja energiaan, joten mahdollisimman paljon tulen tukemaan näitä asioita äh, sekä Euroopassa että kotona Irlannissa, mutta olen myöskin realistinen. Nämä äh, asiat eivät tule olemaan helppoja temppuja korkealla tasolla, mutta tulen taistelemaan tämän hyvän asian puolesta. Jos budjettia leikataan, meidän täytyy tarkastella luonnollisesti sitä, kuinka voimme parhaiten sen käyttää. Paras pohja tälle ovat ehkä rajan ylittävät projektit ja äh, yhteensovittaminen. Meidän täytyy käyttää mahdollisimman hyvin myöskin hankijoukkovelkakirjoja ja muita tämän tyyppisiä välineitä jotta voisimme toimia mahdollisimman nopeasti. Sitten edustajat Kramer, Wesner ja al puhuivat äh, yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta. Voimme sanoa varmastikin, että tässä edistys on ollut erittäin hidasta. On turhauttavaa nähdä, kuin hikka hitaasti tämä ohjelma on edennyt. Meillä on äh, yhtenäisvaluutta, yhtenäismarkkinat, äh, vapauksia, oikeuksia, mutta emme näytä pystyvä luomaan yhteistä järjestelmää ilmatilan valvonnalle. Tietenkin komissio tässä tulee päättämään, kuinka toimia, mutta olen hyvin kiinnostunut näkemään, kuinka tämä projekti etenee. En tiedä, aloittaako komissio tässä nyt menettelyt Mielestäni olisi hienoa, että jäsenmaat toimisivat sen sijaan, että taistelisivat meidän menettelyitämme vastaan, mutta tulemme näkemään tämän Irlantiin ja äh, Iranin ja yhdistyneen kuningaskunnan ja Tanskan ja Ruotsin kohdalla voin sanoa, että asiat toimivat erittäin hyvin. En tässä nyt halua sekaantua Ranskan ja Saksan suhteisiin, mutta jos voin olla hyödyksi tai avuksi, teen sen mielelläni toivon, että jäsenmaat tekevät oman työnsä tässä asiassa. Edustaja Meissner mainitsi yhtenäisen meripolitiikan, tuen sitä myöskin erittäin vahvasti. Olen äh, Irlannissa liikenteen ja turismin asioista vastaava, mutta myöskin rannikkovartioinnissa satamista ja majakoista vastaava äh, ministeri, siis lähestulkoon kaikista näistä asioista paitsi kalastuksesta vastaava ja kollegani Kooni on hyvin kiireinen tällä alalla. Me tulemme ulkosuhteiden neuvostossa myöskin käsittelemään näitä asioita, mutta mekin pyrimme osaltamme samaan aikaan edistystä. Sitten neljäs rautiepaketti, kuten varapuheenjohtaja Ajala Sender ja Meissner mainitsivat, me olemme valmiita lähtemään liikkeelle heti, kun tämä on julkaistu, mutta emme voi tehdä kovinkaan paljon ennen kuin julkaisu on tapahtunut. Sitten edustajan maisterin kysymyksen vastauksena uskon, että voimme saada turvallisuuskysymyksiin liittyen edistystä aikaa melko nopeasti teknisiin kysymyksiin liittyen. Ja jos näin on, meidän tulisi niin toimia. Ja sitten äm, muita kysymyksiä sen jälkeen PSAta mutta me emme voi harjoittaa tätä purkamista, jos meillä on erityyppisiä ähm, säädöksiä liittyen turvallisuuteen eri puolilla Eurooppaa. Tämä ei tule olemaan yksinkertaista. Irlanti on saari ja me meidän täytyy päästä pois saarelta ja tiedän, että muutkin maat, kuten esimerkiksi Baltian maat, Suomi ja Ruotsi ovat samantyyppisessä tilanteessa. Uskon, että kaikkien direktiiveen tai asetusten täytyy ottaa tämmöllä huomioon. Mutta äm, nämä niin kutsut eristyneet verkostot meidän ei tulisi ottaa sellaisiksi mukaan sellaisia, jotka ovat vain niitä olevinaan. Sitten uskon, että voimme saada hyvin paljon edistystä aikaan näillä aloilla. Tämä on mahdollisuus tarjota lisäarvoa kansalaisille. Nämä verkkovierailumaksut, jotka parlamentti, jos parlamentti teki päätöksen eh, hiljattain, on ollut kansalaisille erittäin hyvä asia. Ja uskon, että matkustajien oikeudet ovat samantyyppinen kysymys. Tässä voimme näyttää kansalaisille, että Euroopan unioni toimii heidän edukseen. Tietenkin meidän täytyy säilyttää mielessämme se, minkälaisia kuluja lentoyhtiöille aiheutuu. Hyvin harvat lentoyhtiöt tällä hetkellä tuottavat voittoa Euroopassa, ja se tulee ottaa mukaan huomioon. Turvallisuuteen liittyen Costa Concordia toi tämän esiin. Nyt näemme neuvoston ähm, ehdotus matkustajaturvallisuuteen laivoilla liittyen tulee helmikuussa tai maalikuussa. Ja se on kesäkuussa neuvoston käsittelyssä käsittääkseni komissiolla on tarkoitus myöhemmin harmonisoida ähm, meriliikenteen matkustajaturvallisuutta käske, koskevia äh, kysymyksiä kaikkien kuljetukseen, mutta näemme tämän myöhemmin sitten. Haluaisin kiittää kysymyksestä, joka liittyy ähm, kuljettajien koulutukseen Irlannissa. Meillä ei ole äh, kovinkaan paljon sisävesiä, tai niitä on, mutta niitä ei äh, ole varsinaisesti luokiteltu sisävesiväyliksi eurooppalaisella tasolla. Meillä on jonkin verran suunnitelmia, mutta kyseessä ei ole TNT. Sitten äh, halpalentoyhtiötkin mainittiin. Uskon, että tämä huomio oli erittäin perusteltu. Me tulemme keskittymään matkustajien oikeuksiin näissä asioissa. Sitten edustaja Van Dalen mainitsi äh, aikarajoitukset Tämä on kysymys, joka ratkaistaan tieteellisin perustein. Jos se tulee neuvoston käsittelyyn, me tulemme antamaan EASan EASalle tämän päätettäväksi. Minä en halua kovinkaan pitkälle mennä nyt tämän rajan ja kysymyksen suhteen. Jos katsotte tosiasioita, on hyvin paljon lentoyhtiöitä, joilla on valtavat määrät lentoja ja valtavat määrät äh, matkustajia. Ja tämänkin lentoyhtiön ähm, turvallisuus historia on moitteeton. Tiedän, että viime viikkoina eräät lentoyhtiöt ovat puhuneet Ryanairin turvallisuudesta ja esittäneet kauhutarinoita. Uskon, että tässä on jonkin verran lentoyhtiöiden välistä kilpailua käynnissä. Mutta on hyvä, että turvallisuuskysymys on myöskin mukana. Edustaja Tikau puhui ajokorttien yhdistämisestä ja siitä, onko se ER tehän liittyvä. En ole kovinkaan hyvin tästä perille, joten minun täytyy palata tähän kysymyksiin. Mutta se oli erittäin merkittävä kysymys. Sitten edustaja Kouk mainitsi kuljetuksen ja sen, että ilman investointeja, työllisyyttä ja kasvua ei saada aikaan. Tämä on erittäin totta. Olen hyvin paljon samalla linjoilla. Ja haluaisin kiittää tästä rohkaisusta. Sitten ähm, RTA-sopimus, tämä on jotakin, mitä me tulemme jatkamaan. Tässä varmastikin kävin kaiken läpi. Sitten tieturvallisuuteen liittyen vielä. Tämä on todellakin jotakin, kuten edustaja Higgins mainitsi, Irlanti on todellakin ottanut tämän asian äh, omakseen ja me olemme päässeet vaarallisesta tieliikennemaasta kolmanneksi tai neljänneksi äh, turvallisuuden alalla. Emme ole aivan Pohjoismaiden vertainen, mutta olemme menossa siihen suuntaan. Tämä on jotakin, mitä me tulemme käsittelemään puheenjohtajuuskauden aikana. Kiitoksia hyvin paljon ja odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, herra ministeri. Tämä oli erittäin hedelmällinen keskustelu, joka avaa liikenneasioista vastaavan neuvoston puheenjohtajuuskautenne. Tämä on hyvin kuormattu puheenjohtajuuskausi, mutta myöskin hyvin mielenkiintoinen. On hienoa, että olette optimistinen ja energinen. Haluaisimme kiittää teitä siitä. Tämä varmaankin johtuu teidän nuoruudestanne. Ja donc ça tombe bien, parce qu'on en a vraiment tämä on todellakin hienoa, mutta tarvitsemme, tarvitsemme todellakin tällaista. Toivottavasti tässä liikennevaliokunta voi olla tukena ne kaikkien näiden liikennekysymysten ratkomisessa. Kiitoksia. Mesdames et messieurs, chers collègues, de vous d'ici. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, älkää lähtekö liian kauas, sillä me olemme jo myöhässä aikataulusta. Voilà. Alors nous allons maintenant envisager euh, le point numéro 5, qui est un point... Nyt siirrymme kohtaan viisi esityslistalta tämän tärkeä asia, kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Tässä edustaja Sil tulee esittelemään tämän mietinnön sillä edustaja Kammali ei ole paikalla. Olkaa hyvä. Uh, yes, thank you very much. I would like to apologize. Kiitoksia. Pyydän Kamalin puolesta anteeksi. Hän nyt ei päässyt paikalle. Hän on vielä Lontoon junassa ja talvisi hän myöskin Länsi-Euroopassa sataa lunta ja se on luonut nyt katastrofin, kun on muutama sentti lunta. Ennen kuin puhun valmistelijan nimissä, niin haluaisin kiittää muita jäseniä, jotka ovat seuranneet tätä asiaa ja erityisesti yhteistyöstä, joka, jota käytettiin, kun viime viikolla luotiin kompromissitarkistuksia. Valmistelija ja varjosittelijat ovat saaneet aikaan kolme kompromissia, Eli ryhmät pääsivät konsensukseen siitä, mitkä ovat nämä kolme tärkeää kysymystä, joka liittyy kilpailuun liikennepolitiikassa, eli lentokenttäpaketti, tämänhetkiset rautatieneuvottelut ja sitten rahtiliikennetiellä. Ja esitteli ymmärtää, että on erilaisia näkemyksiä, mutta haluaa kuitenkin muistuttaa, että kompromisseja on saatu aikaan, eivätkä ne välttämättä nyt heijastele kaikkien kantoja, niin kuin ne eivät myöskään täysin esittelen omia kantoja heijastele. Ne kuitenkin edustavat valiokunnan enemmistön kantaa, ja tässä hengessä Kamal toivoo, että hän pystyy luomaan lausunnon talous- ja rahasioiden valiokunnalle, ja tämä heijastelee sitten kuitenkin enemmistön kantoja tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Merci, euh, Monsieur Ziller. Kiitoksia, edustaja Ziller. Edustaja Krosi täällä paikalla. Sitten edustaja Tikau, olkaa hyvä. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și eu să... Kiitos, uh, puheenjohtaja. Strasbourgissa me vihdoin viimein onnistumme järjestämään varjoesittelijöiden kesken tapaamisen. Ja tämä tapaaminen oli hyvin äh, hedelmällinen ja saimme aikaan muutamia kompromissitarkistuksia. Emme ole erityisen tyytyväisiä niistä kaikkiin. Me olisimme ehkäpä halunneet äh, hieman sosiaalisemman lähtökohdan. Esimerkiksi kompromissi kolmesta äh, olisimme, siihen olisimme halunneet nähdä jotakin sosiaalista komponentista sanamuoto voisi olla hieman tiukempi, kun on kysymys julkisten palveluiden velvoitteiden ylläpitämisestä. No, oli kuinka tahansa, niin uskon, että tässä muodossa tämä tulee saamaan taakseen valiokunnassa enemmistötuen. Me tuemme ryhmässämme kilpailua, mutta ei kilpailua hinnalla millä hyvänsä. Me uskomme, että että lisääntynyt kilpailukyky sen pitäisi tukea esimerkiksi liikennepalveluiden laatua ja työoloja. Ja toivon, että kollegat tukevat tarkistusta 33, jossa puhutaan tämän ohjelman jatkamisesta, erityishuomiosta vaikuttaa sosiaalisille olohuone- olosuhteille merikuljetuksissa. Ja sen lisäksi kannustetaan yrityksiä uudistamaan laivastonsa. Toivon, että kollegat tukisivat myös tarkistusta 26, jossa puhutaan informaatiokommunikaatioteknologian käyttämistä niin, että saataisiin aikaan yhteinen navigaatiojärjestelmä Euroopassa. Ikävä kyllä navigaatiojärjestelmät ovat erilaisia Euroopassa tänä päivänä. Nämä yhdistämällä tai yhdentämällä pääsisimme todellisiin tämän sektorin sisämarkkinoihin myös. Tarkistus neljä on meille myös tärkeä. Siinä pyydetään komissiota nopeuttamaan matkailupalvelupakettidirektiivin hyväksymistä. Ohjelmassaan komissio lupaa tehdä tämän, mutta ainakaan vielä näin ei ole tehty. Me uskomme, että matkailualan suojelemiseksi tämä on hyvin tärkeää. Lopuksi meidän ryhmämme kannustaa kilpailukykyä, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Mikä tahansa tuleva liberalisoimisehdotus ei saa tapahtua liikennepalveluiden kustannuksella tai työntekijöiden oikeuksien kustannuksella. Kiitoksia edustaja Meissner. Uh, speaking on behalf of Mr. Kiitoksia. Puhun, Kiitoksia. Puhun tässä Benjamin puolesta. Hän joutui lähtemään, eli luen vain sen, mitä hän on kirjoittanut varjoesittelijänä. Kiitoksia esittelijälle tästä työstä ja yhteistyöstä. Ryhmäni tukee kaikkia kompromisseja tässä muodossa. Tikau jo puhui näistä kompromisseista. EUn kilpailupolitiikka on yksi menestyksekkäitä eurooppalaisia politiikan aloja, joka on hyvin keskeinen, jotta voidaan edistää kilpailua Euroopassa, jotta voidaan olla innovatiivisia ja kilpailukykyisiä. Tämä oma mietintö on erityisen tärkeä, jotta voidaan katsoa, millaista työtä pitää tehdä, jotta olisi matkailualalla vapaata ja reilua kilpailua. Odottelemme vielä neljättä rautatiepakettia komissiolta. Paljon työtä vielä tarvitaan, jotta voidaan edistää kilpailua lentoasemilla. Eli toivottavasti komissio on edelleen kunnianhimoinen, kun se katsoo, millaisia markkinavääristymiä on aloilla, joilla on vähän tai ei ollenkaan kilpailua, ja ryhtyy aloitteisiin, jotta niihin voidaan puuttua. Eli tämä varjoesittelijämme Benjelin puolesta. Kiitos. Kiitos te. Kiitoksia edustaja Meissner. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Kiitos. Esittelijä ei ole paikalla, mutta kerrankin hänellä oli hyvä syy, kun ei ollut hänen syynsä, vaan tässä oli kysymys rautateistä. Mehän olimme hieman turhautuneita koko tästä jutusta, koska viime viikolla ensimmäistä kertaa vasta tapasimme ja silloin hän oli jo laatinut kompromisseja ja sitä ennen enemmän ole edes keskustelleet. Sanon tämän sen vuoksi, että hän sanoi, että muissa valiokunnissa tämä olisi ihan tavallista. Minä en ole sitä täällä koskaan kokenut ja olen kysellyt ja silloin minulle sanottiin, että se on muissa valiokunnissa yleistä vain silloin, kun hän on esittelijä. No, mutta näissä nyt sitten on. Et, eli siltä osin hän on sitten oikeassa. Olen iloinen, että me ylipäätään sitä kuitenkin tapasimme. Ja ainakin yksi kompromissi, jonka hän oli muotoillut, hän jakoi sen kahteen osaan niin, että me voimme sitten ainakin tukea yhtä kompromissia, toista ei. Pääongelma liikennesektorilla on, ja siteraan tässä saksalaista äh, konservatiivia, joka oli Koolin hallituksessa ministeri. Hän on hyvin äh, tasapainoinen, äh, merkittävä ekonomi. Hän sanoi, että liikenteessä markkinatalous ei ole voimassa. No, tarkoittaako tämä se, että me olemme saaneet heidät vakuutettua? Hän sanoi, että no, no ehkä No, joka tapauksessa eihän voi olla niin, että ilmaston tuhoajia tuetaan, rautateitä ei. Te tunnette kaikki nämä luvut, en lähde tässä teitä ikävöistyttämään. Mutta mielestäni on hyvä, että meillä olisi kilpailua tällä sektorilla, reilua kilpailua. Sen oikeastaan pitäisi olla niin, että äh, ympäristö- ja epäystävälliset muodot äh, jätettäisiin ulkopuolelle, mutta me vihreät, meille riittää se, että on reilua kilpailua siitä me olemme, siitä me olemme kuitenkin todella kaukana. Merci, monsieur Kramer. La parole, monsieur... Kiitoksia, edustaja Kolitsek. Děkuji. Eh, já mám takový do... Kiitoksia. Minusta vaikuttaa siltä, että ehdotukset ja kompromissit heijastelevat hyvällä tavalla – sitä, ketkä nämä ehdotukset laatineet tahot ovat. Minua huolestuttaa hiukan, kun luen tämän kohdan kuusi. Että me vetoamme komissioon, kun se luonnostelee uutta satamapakettia, että se ottaisi markkinataloudellisen lähestymistavan, joka keskittyy siihen, että satamien välinen kilpailu tulisi avoimeksi. Minua huolestuttaa jonkin verran sitä, että tässä nyt sivuovesta yritetään ajaa läpi jotakin, mitä vastaan me äänestimme jo, nimittäin satamien vapauttamista. Tässä viittaan kollegoihin, joilla satamien mielipiteitä tästä. Sitten en voi oikein kuvitella, kuinka voisimme ajaa transatlantisilla markkinoilla yhtiöitä toimimaan kilpailukykyisemmin. Tämä on varmaankin jotakin, mikä on jäänyt pois tästä johdannosta. Meillä tulisi olla paremmat olosuhteet ja työolosuhteita tulisi säädellä paremmin. Tämähän on se sosiaalinen aspekti, joka on jäänyt näistä ehdotuksista täysin pois ja tämä on mielestäni avainkysymys. Sama asia koskettaa myöskin äm, teidän rahtiliikenteen vapauttamista, niiden markkinoiden vapauttamista ja niin edespäin. Erityisesti tieliikennekuljetusta. Tilannehan on kaoottinen sen suhteen. Suuret rekka-autot, kaikki ovat huolissaan niistä ja ajattelevat niitä, mutta kun meillä on alle 3,5 tonnisia kuljetus ajoneuvoja, niiden suhteen tilanne on aivan katastrofaalinen ja liberaalinen lähestymistapa tämän maahuolinnan suhteen No, tämä ehdotushan menee samalle linjoille ja olen hiukan huolissani siitä. Haluaisin tuoda tämän esiin, sillä tämä saattaa mahdollisesti olla melko vaarallista hyvinvointiyhteiskunnan kannalta. Sehän on meidän mielestämme Euroopan unionin perusarvoja. Kiitoksia. Ah. Kiitoksia. Edustaja Vah. Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää kiittää, tai pyytää anteeksi kollegamme Pasqualin puolesta. Hänellä on paljon liikenneongelmia säästä johtuen. Tässä nyt taas vuod- joka vuosi käsitellään samoja asioita ja on hienoa, että tästä on nyt saatu aikaan näitä kompromisseja. Ikävä kyllä, en ole samaa mieltä komission kanssa tästä verosta rautatieliikenteessä. Tässä komission pitää selventää asiaa. Jo yli kaksi vuotta on kestänyt, eikä komission kanta vieläkään ole tässä kysymyksessä selvä. Eri jäsenvaltiot ovat ottaneet erilaisia veroja käyttöön ja tämä on vapaata kilpailua ja rautatieliikennettä vastaan yleisesti. Ja sitten sosiaalistandardeja pitää lisätä ja ne pitää luetteloida. Ja huomaan, että hyvin paljon puhutaan kilpailuolosuhteista, mutta kilpailu ilman reiluja sääntöjä ja ilman sosiaalistandardeja mielestäni ei ole mitään reilua kilpailua. Ja viime vuoden teksti oli mielestäni parempi tässä mielessä ja, ja kompromississa kaksi se pitäisi vielä ottaa mukaan. Kiitos. Okay. Sitten Rike. <laughs> C'était bien organisé. Voilà. No niin. Haluaisin vain sanoa, että kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille. Mutta henkilökohtaisesti minulla on yksi pyyntö, niin kuin minulla on oikeutena. No nyt olen vähän hukassa täällä papereissa, koska Brian tuli tänne ja minä menin ihan sekaisin. Eli pyytäisin, että tarkistukseni, missäköhän ne ovat, niin, eli tarkistukset 37, otettaisiin äänestykseen, koska se ei ole mukana tar- kompromississa kolme ja samoin tarkistus 43, joka ei ole kompromississa neljä. Ja Tikau puhui äskettäin ja hän sanoi, että ikävä kyllä sosiaalikysymyksiä ei ole korostettu enemmän. Ja minä tein tästä tarkistuksen, mutta se ei ole mukana kompromississa. Ja mielestäni siitä pitäisi äänestää. Ehkä se menee läpi, mutta katson kuitenkin, että 43 ja 37 eivät ole mukana kompromisseissa eikä niitä voida näin vain unohtaa, eli niistä pitää äänestää. Eli haluaisin, että tarkistuksesta 3743 siis äänestetään. Right, Michael, you wanted to come back in again. Niin, Michael, haluaisitko sanoa vielä jotain? Niin, minä unohdin jotain. Meillä on tarkistus numero 30 Sinne vaadimme komissiota laattimaan eh, uuden lainsäädäntöpaketin. Ja me haluaisimme antaa komissiolle tässä mahdollisuuden. Ja sen vuoksi haluaisimme tehdä huomenna tähän eh, suullisen tarkistuksen, jota voitte tietää, olette puolesta tai vastaan. Tietenkin minä ilahtuisin, jos te olette puolesta. Kehottaa komissiota, kun se laatii uusia toimenpiteitä satamista ei uutta lainsäädäntöpakettia, vaan uusia toimenpiteitä satamista, jotta he sitten eh, ottaisivat eh, oppia eh, ammatillisesta tietämyksestä ja käytännön kokemuksesta tällä alalla, ja jotta he voisivat kehittää turvallisen yhteiskunnallisesti hyväksyttävän rajat ylittävän ympäristön satamille. Eli tässä hieman laajennetaan ja pehmennetään tätä, eli toimenpiteitä, ei lainsäädäntöpakettia. Kiitos. Thanks, Michael. Uh, Mrs. Bronze from the committee. Kiitoksia, Michael. Komissiosta Bronze, olkaa hyvä. Chairman, um, we will not... Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Me emme näitä kompromisseja sinällään kommentoi. Haluaisimme antaa teille seuraavaan kysymykseen vastauksen. Tämä on kysymys, joka valiokunnan kokouksessa äh, joulukuussa esitettiin, Brian Simpson toi komission tietoon Manchester-tien tilanteen ja Flybean ja Brussels Airlinesin mahdollisen sopimuksen. Komissio tarkastelee kahta tilannetta sen mukaan, ovatko nämä Euroopan unionin perussopimuksen 101 kilpailulainsäädännön ja kilpailulainsäädännön mukaisia Kuitenkin Brussels-Manchester tien suhteen vaikuttaa siltä, että Flybin ja Brussels Airlinesin sopimus on niin kutsuttu wet lease. Tämä on sopimus, jolla yksi lentoyhtiö ähm, antaa leasing-sopimuksella käyttöön lentokoneita toiselle äh, lentoyhtiölle – tämä ottaa mukaansa myöskin ähm, näissä lentokoneissa työtä tekevät äh, stuartit ja lentoemännät. Ja tämän vuoksi Flybe on tietyillä Brussels-Manchester äh, reitillä käytettyjen lentojen toteuttava lentoyhtiö. Kuitenkaan Flybein hinna, äh, aikatauluissa tästä ei mainita. Flybeen ja Brussels Airlinesin ähm, tilanteesta saatte lisätietoja heidän nettisivultaan ja me emme jatka tällä hetkellä tutkimuksia heidän suhteessa. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Zila. I believe you are representing Mr. Kola. Kiitoksia. Uh, edustaja Kola. Thank you very much, colleagues, and I will deliver. Niin. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja ja toimittaa nämä tiedot eteenpäin. Olen vähän yllättynyt siitä, että sosiaalikysymykset tulivat kaikista ryhmistä niin voimakkaasti esille. Tässä nyt on kilpailua ja sosiaalikysymyksiä. Joskus ne ovat poliittisesti hankalia ja ymmärrämme sen, mutta kiitoksia. Very much. Uh, believe... Paljon kiitoksia. Äänestys taitaa olla huomenna, ellen erehdy. Haluaisin kiittää Dominikia siitä, että hän tuurasi minua kun olin seitsemän ja puoli tuntia myöhässä, lentoni oli siis verran myöhässä Manchesterissa tänään. Voimme nyt siirtyä seuraavaan asiaan. Esityslinjalla kyseessä on maahuolinta. Tässä edustaja Zasada on esittelijän. Olkaa hyvä. W grudniu większość parlamentu w drugim, podczas drugiego głosu... Paljon kiitoksia puheenjohtajia. Joulukuussa toisessa käsittelyssä enemmistö täysistunnossa parlamentissa päätti lähettää tämän asian takaisin liikenneasioiden valiokuntaan. Koordinaattorit antoivat minulle mandaatin jatkaa kompromissien parissa työskentelyä, kompromisseihin, jotka liittyvät maahuolintapalveluihin. Minun tarkoitukseni oli saada aikaan enemmistö kollegani Tran-valiokunnassa hyväksyivät tämän ja se tuotiin uudelleen parlamentin äänestykseen. Minä olen järjestänyt kaksi varjoistelijoiden kokousta ja näiden kokousten jälkeen esitän uuden niin kutsutun kompromissi Aan. Ja olen myöskin valmistellut uuden I-kompromissin. Kompromisseissa ensimmäinen asia, joka muuten oli kynnysarvo 5-15 miljoonaan palvelun tuottajille ja raja palvelun toteuttamisesta yhdestä kahteen vuoteen ja 36 kuukautta siirtymisaikaa, eli kaksi kertaa niin paljon kuin komissio ehdotti. Ymmärrän kyllä, että jotta voisimme sosialistien pyynnöt ottaa huomioon, olisimme niin tehdessämme voineet menettää niiden kollegoiden tuet, jotka ovat tukeneet minua alusta lähtien maahuolintapalveluiden vapauttamisessa. Voitte uskoa, että tämä ei ollut mikään helppo päätös. Valitettavasti suurin osa sosialistien vaatimuksista liittyvät tähän osaan asiakirjaan, ja se on minun kompetisseeni ulkopuolella ja minun vaikutusvaltani ulkopuolella esittelijänä. Tällä tarkoitan sitä, että työllisyysasioiden valiokunta säännön 15 mukaisesti. Sen suhteen tilanne on se, että sosialistit halusivat tuoda kaikkiin palveluihin pakollisen vaatimuksen asiassa, jossa komissio halusi säilyttää tämän vapaaehtoisen. Uskon, että olisi ollut vaikea saada aikaan kompromissi parlamentin komission ja neuvoston välillä – tässä uskoakseni kyseessä on sosialistien ja edustaja Manin välinen, äm, siis työllisyysasian valiokuntaa edustavan edustaja Manin välinen kompromissi. Ja tämä asia on hyvin vaikea ratkaista. Tämän vuoksi olen esittänyt kaksi mahdollista tietä ulos tästä umpikujasta. Ensimmäinen on se, että järjestäisimme yhteiskokouksen kaikkien varjoesittelijöiden välillä sekä kuljetus sekä liikennealueen että työllisyysalueen valiokunnasta ja yhdessä pyrkisimme aikaan samaan sellaisen ratkaisun, joka tyydyttää kaikkia. Tämä oli ainut tekninen tapa päästä ulos tästä umpikujasta. Sihteeristö ehdotti sitä minulle. Tämän ratkaisun heikkous saattaa olla se, että koordinaattorit työllisyysasioiden valiokunnassa ovat päättäneet torstain kokouksessaan olla avaamatta tätä asiaa uudelleen, eikä meillä ole mitään takia siitä, että uusi teksti saisi aikaan saisi takseen enemmistön. Sitten toinen ehdotus. Tämä on minulle erittäin vaikea, mutta uskon, että se on ainut mahdollisuus, viimeinen mahdollisuus tälle asiakirjalle. Ehdottaisin, että kompromissi A, eli kompromissi, joka liittyy palveluntarjoajien määrin lentokentillä. Tämän kompromissin tulisi sanoa, että lisävapauttaminen riippuu kustakin jäsenmaasta yksinomaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lentokentät, joilla on yli kaksi miljoonaa tai 15 000 tonnia rahtia, niiden suhteen jäsenmaat eivät voisi rajoittaa palveluntarjoajien määrää alle kahteen. Uskon, että vapauttaminen pitkällisempi vapauttaminen olisi hyvä näiden palveluiden osalta, mutta tarvitsisimme enemmistön sen taakse. Kysymyksenä nyt on se, kuinka me tulemme jatkamaan töitä tämän kysymyksen parissa. Ähm, eilen ja tänä aamuna keskustelut osoittivat, että meillä on mahdollisuus päästä eteenpäin kriisitilanteessa. Ähm, lentokenttien palveluiden vapauttaminen liittyy samoihin ongelmiin kaikilla lentokentillä matkustajien ongelmat ovat samantyyppisiä. Lontoon ja Frankfurtin tilanne esimerkiksi on sellainen, että matkustajat kärsivät ongelmista. Olen nähnyt tilanteita, jossa matkustajat on hylätty oman onnensa ja nojaan kuudeksi tunniksi ja sitten vain yksi neuvontapiste on avattu monille sadoille ihmisille ja poliisin tuli tulla väliin. Miksi? Koska ei mitään välinettä ollut, ma- ollut olemassa, joka tekisi mahdolliseksi palvelun avata montaa tällaista infopistettä. Uskon, että minimivaatimukset, kuten minä itse tässä asiakirjan liitteessä esitän, minimivaatimukset palvelulaadun suhteen toisivat todellista lisäarvoa. Ja sitten toinen palvelun tarjoaja kymmeneksi vuodeksi Frankfurtin lentokentällä esimerkiksi tällainen, eivät matkustajat voi odottaa näin kauan aikaa. Olisi erittäin hyvä, että kaikissa 87 jäsenmaassa olisi yksi yhtenäinen toimintatapa, että meillä olisi yhtenäinen tarjouskilpailumalli. Ehdotan nyt kompromissia, poliittisten erojen ylittävää kompromissia niille linjoille, jotka juuri tässä ehdotin. Eli lisävapauttaminen jäisi jäsenmaiden päätettäväksi. Jos me saamme tämän aikaan. Uskon, että meidän ähm, valiokunnassamme voisimme äänestää tästä helmikuussa ja sitten täysistunnossa joko maalis- tai huhtikuussa. Jos saan tähän luvan, voisimme äh, säännön 56 mukaisesti toimia tämän. Senhän mukaan meidän tuli 12. Ähm, helmikuuta antaa kantamme. Time, first of all. Eduardo esitteli, että edustaja Fleckenstein, pyrkikää pysymään aika rajoissa, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Viittaisin nyt siihen, että hän sanoimme, että voimme laatia kompromisseja ja tässä on kuusi kohtaa otettu esiin ja esittelijä totesi, että tärkeät kohdat ovat tässä johdantoosassa. Meidän täytyy nyt katsoa, millä tavalla näistä kahdesta kohdasta voidaan keskustella ilman, että koko pakettia joudutaan avaamaan. Eli tätä nyt odottelemme ja sitten katsomme, millainen tulos siitä tulee. Missään tapauksessa en voi hyväksyä sitä, että nyt päätetään jotain, jos toisaalta vastaavia tuloksia saadaan aikaan. Eli esittelen ehdotus tässä kompromississa näihin rajoihin liittyen on mielestämme ihan oikean suuntainen. Mutta siitä ei ole kuitenkaan yksinään mitään hyötyä. Ja emme, no tästä täytyy vielä keskustella ryhmässä, emme nyt halua suostua johonkin, mikä viime kädessä sitten kaatuu täysistunnossa, koska se ei nyt sitten sovi tähän kokonaiskuvaan. Eli me katsomme, että lisävapauttamista, tai miten sitä kutsutaankin, voidaan toteuttaa vain silloin, jos nämä sosiaalikysymykset ovat oikealla tolalla. Ja sitten se, mikä 96 kumottiin, niin se pitää taas hoitaa kuntoon. Tämä nyt ei ole mikään katastrofi. Ja minusta vaikuttaa, että komissio ja esittelijä voisivat vähän lyhentää tätä. Eli tästä voitaisiin saada yksi virke, eli että Frankfurtiin tarvitaan kolmas. Kiitos. Mr. Klintz. Edustaja Klintz. vielen dank. Also, äh, Kiitos. Ähm, ensinnäkin kiitokset äh, esittelijä Saadalle siitä, että hän pyrkii pääsemään positiiviseen tulokseen. Me liberaalit äh, tuimme hänen ehdotustaan, koska me tuemme liberalisoinnin perusideaa, mutta toki meillä on ollut muita epäröinnin aiheita. Ne ovat seuraavat. Ensinnäkin, kuten jo edeltävä puhuja sanoi, tässä on kysymys hyvin harvoista lentokentistä, että tämä koskee. Samanaikaisesti kuitenkin me teemme muutoksia esimerkiksi siitä, mitä työllisyysvaliokunnassa on päätetty kaikkia lentoasemia koskevaksi. Ja tämän, tätä täytyisi miettiä. Toisekseen me haluamme yhtenäiset säännöt ja samat periaatteet. Tästä olen samaa mieltä, se on järkevää ja tärkeää kilpailu tasa-arvolle, mutta tarvitaanko sitten kaikissa maissa saman periaatteen mukaan määriteltyä lupamenettelyä en tiedä, koska tämä nostaa byrokratiakustannuksia, sitä tulee hallinnollinen taakka, joten ehkä tässä mennään askel liian pitkällä. Emmekä me saa unohtaa, että yhtäältä me haluamme yhtäläiset kilpailuedellytykset ja samanaikaisesti sanomme, että Eurooppa sekaantuu liikaa asioihin, jotka kuuluvat jäsenvaltioille. Ja tämä on nyt sellainen asia. Ehkäpä jäsenvaltioiden pitäisi tähän sekaantua enemmän. Ja tämä esittelijä viimeisin ehdotus meneekin tähän suuntaan. Me olemme sitä mieltä, että tämä lukumäärä tässä on kaksi ja sitten maat saavat itse päättää, haluatko he enemmän, mutta jos he rajoittautuvat kahteen, niin silloin täytyy noudattaa selkeätä kilpailusäännöstöä. Mutta yksi riski tässä on. Riskinä on se, että EU sanoo, että liberalisoimme nämä palvelut ja sitten emme kuitenkaan tee niin. Ja silloin me tavallaan myös huijaamme kansalaisia. Ja ehkä meidän pitäisi selkeämmin sanoa, miksi me haluamme toimia tässä vain tiettyyn pisteeseen asti ja miksi ei ole järkevämpää mennä pitemmälle. Ja vielä lopuksi, jos olen tässä samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa, jos Thomas Mann ja Herratse Saada ja varjo esittelijät kokoontuisivat työllisyys- ja liikennevaliokunnasta yhteen, niin se olisi ihan hyvä ajatus ja, ja tätä pitäisi yrittää. Thanks, Mrs. Lichtenberger. Kiitoksia, Lichtenberger. Um, Kiitoksia. Haluaisin nyt aluksi sanoa, että tässä nyt tehdään haittaa, kun kahdesta kolmeen tai useampaan nostetaan näitä toimijoita, ei edes kaikilla aloilla, vaan hyvin harvoilla lentokentillä Euroopassa – ja tämä siirtymäkauden aikana. Kansalaisten kannalta tämä ei ole ymmärrettävää. Ja tässä on nyt hiukan vääriä odotuksia, kuten Klinskin totesi. Eli nyt puhutaan vapauttamisesta, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Eli tässä on rajattua vapauttamista. Mielestäni tämä koko asia on hyvin hankala käsitellä, koska se menee suuntaan. Ja nyt me sitten tässä valiokunnassa mietitään vähän jarruja, jotta tämä ei menisi liian pitkälle, niin sitten tästä tulee erittäin monimutkaista. Eli järkevintä olisi, jos komissio vetäisi pois tämän ehdotuksen ja aloittaisi työn alusta, koska on hyvin hankalaa nyt etukäteen tehdä työtä samalla tavalla kuin meidän nyt tällä hetkellä on pakko tehdä. Eli tämä on aika merkillistä, eli tämä koskee harvoja lentokenttiä. Ja sitten tämä koskee kuitenkin koko Eurooppaa. Meillähän on toimijoita tietyillä aloilla, jotka ovat jo olikupoleja Euroopassa. Eikä tässä julkiset kilpailut mitään auta. Eli tässä nyt vain toimitaan oligopolien sisällä, jos nyt ihan suoraan sanotaan ja kaikki, mikä liittyy sitten kilpailuun ja siitä, että matkustajat tästä hyötyisivät, niin no, ikävä kyllä joudun lentämään paljon, enkä näe mitään eroa omalta osaltani siinä, onko vapautettu vai ei vapautettu lentoasema. Kaikkialla paine työssä lisääntyy. Sitten tästä menettelystä itsestään – Ratkaiseva kohta on se, millainen päätös tästä tehdään, koska jos valiokunnilla on erilaiset kannat, niin sitten kun on tämä sääntö 56 tai 57, niin se ei enää päde. Eli miten sitten toimitaan, jos me saamme sosiaalidemokraateilta kompromissiehdotuksen, joka on erilainen kuin EPPn kanta, ja siitähän tässä nyt on viime kädessä kyse. Ja tämä koskee vain toista valiokuntaa ja sitten toista taas ei ole näitä asioita, joten meillä on joka tapauksessa ongelma. Eli todellisuudessa olemme nyt pattitilanteessa. Ja jos kyse olisi todella tärkeästä asiasta, joka koskisi koko Eurooppaa tai maailmaa, niin totta kai silloin tekisimme parhaamme ja yrittäisimme ratkaista näitä asioita niin kuin tässä yhteistyössä valiokuntien välillä niin kuin tehdään. Mutta nyt vain vetoaisin komission, eli vetäkää tämä ehdotus pois ja toimikaa nyt sen pohjalta, mitä olette kuulleet, niin tehkää sen pohjalta uusi ehdotus, lyhyempi, yksinkertaisempi ehdotus, niin sitten pääsemme paljon pidemmälle kuin se, että meillä on hirveän monimutkainen säännöstö, jolla ei saada paljon mitään aikaan. Mielestäni tämä on todella ongelmallista. Kiitoksia. Minulla on vielä paljon puheenvuoropyyntöjä, eikä aika kaikille, mutta edustaja Van Dalen seuraavan, olkaa hyvä. dank. <clears throat> Mijn fractie heeft het eh, in de... Kiitos. Minun ryhmäni tuki täysi istunnossa tätä. Ja eh, kun me katselimme, että mitä asioita voitaisiin, vaikeita asioita saada eteenpäin. Ja nyt voin todeta, että tässä ei onnistuttu. näin että tässä äh, sosiaalidemokraatit ja kristillisdemokraatit äh, ovat yhdistyneet, jossa aikarajoja on muutettu ja, ja jossa äh, halutaan tällainen valvonta elin ja jossa työntekijöiden ehtoja heikennetään samoin matkustajien ja työllisyysvaliokunta ei liioin ole valmis eh, joustamaan. He ovat hyvin tiukkoja kannassansa. Arvostan kovasti esittelijän ponnisteluita. Hän on pyrkinyt ratkaisuun, joka kaikkia tyydyttäisi. En usko, että hän onnistuu. Minä uskon, että tämä koko paketti on tällainen ihan eh, tyhjä paketti. Paljon kauniita sanoja, mutta ei mitään sisältöä. Joten jos me jatkamme tätä tietä eteenpäin, niin eh, minun ryhmäni hyppää kyllä pois kelkasta. Thanks, Mr. Kolicek. Kiitoksia, edustaja Kolicek. Děkuji, musím konstatovat, že s předřečníkem zcela vím. Kiitoksia. Minun täytyy sanoa, että poikkeuksellisesti olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Haluaisin myöskin mainita tämän, nämä säännöt 56 ja 57, ne vaativat meiltä itse asiassa sitä, että todella harkitsemme näitä tarkistuksia. Siis säännöt 56 ja 7 vaativat meitä laatimaan uuden ehdotuksen ja todellakin pohtimaan tarkistuksia. Sillä me olemme jo kaksi kertaa hylänneet tämän asian jopa täysistunnossa. Ja jos tämä palasi nyt valiokuntaan, se ei merkitse yhtään mitään ilman uutta ehdotusta, joka nyt on asetettu käsittelyyn. Tämä kyseinen asiakirja on hyödytön tällaisenään. Se ei tuoda mitään uutta. Speakers. Kiitoksia. Minulla on vielä kuusi puheenvuoropyyntöä. Kolme niistä on koordinaattoreita ja meidän pitäisi nyt lopettaakin jo. Pyrkää puhumaan lyhyesti ja sitten pääsemme koordinaattorien kokoukseen. Edustaja Bros. Ähm, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, wir... Kiitoksia. EPPssä katsoimme, että meidän pitäisi yrittää saada tästä tekstistä jotain lisäarvoa. Sasada ehdotuksillaan on ainakin osoittanut, että hän on valmis tekemään kompromisseja ja mielenkiintoisia ovat tietysti nämä kommentit tietyiltä kollegoilta, jotka alkuvaiheessa sanoivat, että tämä ei ollut liian riittävän sosiaalinen, ja nyt sanovat, että tämä on liian sosiaalinen. Ja jotkut katsovat, että e, aluksi tilanne vääristi kilpailua, ja nyt se oli siis jotenkin erilainen. Tärkeää on nyt se, että tämä ehdotus vedettäisiin pois sen sijaan, että me työstämme sitä monissa kohdissa ei enää ole parantamisen varaa. Ja siksi katsoisin, että meidän ei pitäisi nyt yrittää parantaa tätä, vaan komission pitäisi ottaa tämä takaisin, koska me katsomme, että tällä hetkellä maahuolintalentokentillä on sellainen, että sitä voidaan parantaa sekä matkustajien että myöskin työntekijöiden kannalta ilman, että näitä asioita säädellään liian pitkälle. Muistuttaisin, että me nyt halua tietenkään tilanteeseen, jossa kaikki hävittäisiin. Maahuolintakysymyksissä, ja sanoin tämän myöskin täysistunnossa, meidän täytyy miettiä työntekijöitä ja parantaa heidän sosiaalista tilannettaan, joka on markkinoiden mukainen, ja näin myöskin lentoasemat pystyvät vast- toimimaan vastuullisemmin matkustajien suhteen. Jos tähän tavoitteeseen ei päästä, niin varmaan EPPkin vetää pois tukensa ja meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla varjoesittelyiden kanssa näissä kahdessa valiokunnassa toimitaan ja sitten katsotaan, miten edetään. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. So, Mr. Al-Kadrawi first. Niin. Jos nyt sanon, että mä olin Michael. Al-Kadrawi, olkaa hyvä. Haluaisin alkuun äh, kiittää esittelijää hänen ponnisteluistaan ja pyrkimyksistään äh, saada tätä asiaa hyvään ja oikeaan suuntaan. Me emme ole vaativa osapuoli. Emme vaadi, että jäsenvaltioiden pitäisi leikata lentokentillään nämä käsittelijät kolmeen maahuolinnassa. Mutta olemme valmiita tarkastelemaan tätä asiaa, koska nykyinen lainsäädäntö, nykyinen status quo-tilanne ei sekään ole hyvä ratkaisu – Eli se merkitsee sitä, että silloin meillä pidetään kiinni tästä huonosta lainsäädännöstä. Eli sen vuoksi olemme valmiita tarkastelemaan, voidaanko tätä, tässä tehdä jotakin ja millä tavoin ja tietyin ehdoin me voimme hyväksyä muutoksia. En, ja me haluaisimme, että muutoksia tehtäisiin kokonaisuuteen. Eli myös tähän pakettiin, jota työllisyysvaliokunnan kollegat käsittelevät. Siellä on tiettyjä asioita, en nyt käsittele yksityiskohtia, mutta kysymys on esimerkiksi koulutusten laadusta ja esimerkiksi työehtosopimuksista, henkilökunnan sopimusten siirtämisestä uuteen yhtiöön ja niin edelleen. Tuen esittelijän ehdotusta siitä, että järjestettäisiin yhteinen kokous, jossa olisi sekä Tranin että Emplin varjoesittelijät ja koordinaattorit, jotka niin haluavat. Ja jos me tällä tavalla onnistuisimme saamaan aikaan sopimuksen tästä kokonaisuudesta, ja silloin me voimme luonnollisesti äänestää näistä Tranin asioista. Tässä on erilaisia optioita, joko ei avata tätä koko keskustelua uusiksi työllisyysvaliokunnassa, mutta he ehkäpä voisivat hyväksyä meidän ehdottamamme kompromissit. Se on yksi vaihtoehto. Mutta ne asiat, jotka täällä, työ, äh, täällä äh, liikennevaliokunnassa ovat käsiteltävänä, ne, me emme saisi käsitellä niitä irrallaan äh, työllisyysvaliokunnan käsittelemistä asioista. Joten suosittelisin, että esittelijä käy tähän aloitteeseen ja pyrkii saamaan saman pöydän ääreen sekä liikenne- että työllisyysvaliokunnan henkilöt ja katsotaan, jos sitä kautta päästäisiin sitten eteenpäin. Toivon mukaan tämä onnistuu, mutta mikäli ei onnistu, niin ainakin sitten on yritetty. Thanks, Green Group Partner, Mr. Debak. Kiitoksia edustaja DeBack ja sitten Kramer. DeBack, olkaa hyvä. Thank you well. Um... Kiitos. Muutama viikko sitten täysistunto palautti ehdotuksen liikennevaliokuntaan. Me olemme tehneet kaikennäköisiä ehdotuksia myös erilaisista näkökulmista ja eh, joillekin ryhmille työllisyysnäkökulma ei mennyt tarpeeksi pitkälle, joillekin taas se eh, meni liian pitkälle, jotkut halusivat liberalisointia enemmän, jotkut vähemmän. Mutta ehdotukset on tehty senkin vuoksi, että voidaan katsoa tätä kokonaispakettia. Meidän täytyy katsoa tätä pakettia yhdessä työllisyysvaliokunnan kanssa ja katsoa, millä tavalla me voisimme esitellä sen uudelleen hyvällä ja avoimella tavalla. Se on mielestäni ainoa keino ratkaista tämä asia. Ja komission alkuperäinen ehdotus, sen tulisi olla keskustelun pohjana. Kaikki ne tarkistukset, mitä täällä on nyt on tehty sekä vasemmalta että oikealta, ovat tehneet todella vaikeaksi saada todellista kompromissia. Ja komission alkuperäinen ehdotus vastaa sitä, mitä monet ovat vaatineetkin, eli yksinkertaistamista, avoimuutta, seurattavuutta. Mutta tässä on kaksi kuitenkin asiaa, tärkeää asiaa. Palveluiden laatu maahuolinnassa ei ole tarpeeksi korkea taso, josta meidän on tehtävä jotakin, meidän on liberalisoitava. Se on tie eteenpäin. Sen lisäksi meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on tarpeeksi sosiaalista suojelua, mutta ei sellaisella tavalla, että jokainen normaali bisnes on mahdotonta, koska täytyy huolehtia työllisyydestä. Eli jos me nyt katsomme tätä koko pakettia ja avaamme sen niin, että pääsemme hyvään kompromissiin, olen samaa mieltä Groshin kanssa, että jotkut eh, haluaisivat eh, tämän mieluummin palauttaa kokonaan takaisin kuin eh, etsiä rakentavia ehdotuksia. Mutta siis lopputuloksen täytyy olla se, että maahuolinnassa annetaan parempaa palvelua matkustajille – ja minun ryhmäni on eh, ihan vakuuttunut siitä, että tämä on toteutettavissa. Mutta me emme tue yhtään ehm, sellaista ehdotusta, joka ei parantaisi ja var, varmistaisi eh, palveluita ja niiden laatua. Kiitos. Also worum geht's denn hier? Geht's um... Eli tässä on kyse kahdesta kolmesta lentokentästä ja sitten pitäisi muuttaa jotain 10-20 vuoden aikana. Tässä on konflikti. Kaikesta on keskusteltu hyvin pitkään. Meillä on kanta. Me, enemmistö oli tätä vastaan. Selkeästi täysistunnossa myöskin tätä vastaan. Nyt tämä sitten palaa. Eli tämä on naurettavaa. Eli nyt käyttäisin toista keskustelua, joka tekisi meistä viisaampia. Euroopan parlamentin rooli on jäänyt nyt sivuun. Emmekä nyt halua tässä tehdä komission työtä. Komissio on tehnyt huonon ehdotuksen. Tämä on todettu jo. On sanottu, että olkaa varovaisia. Tämä, ei tämä näin mene. Ja komission täytyy nyt miettiä, vetääkö se ehdotuksen pois vai tekeekö se uusia ehdotuksia. Se ei kuulu meille. Tämä on komission tehtävä. Ja heillä pitäisi olla sen verran ymmärrystä, että se toimisi näin. Eurooppalainen sääntely kolmen lentokentän osalta on jotain aivan hullua, ihan niin kuin meillä olisi parempaa tekemistä täällä parlamentissa, komissiossa. 10, 20, 30 tärkeämpää asiaa on, joita komission pitäisi hoitaa, mutta ei tätä. Kyse on Münchenissä ja Frankfurtista ja Viinistä. Onko tämä nyt niin pahan tilanne, että komission pitää nyt tehdä päätös, onko se oppinut tästä ja vetääkö tämän pois? Ja jos se katsoo, että sen täytyy jotain tehdä, niin tehköön uuden ehdotuksen, mutta se ei ole meidän tehtävämme. Me teemme itsestämme naurettavia, meillä on kanta, me olemme äänestäneet, ja tämä kaatui selkeästi enemmistöllä, ja tämä on nyt tilanne, ja komission pitää nyt tästä asiasta päättää, ei meidän. Gala. Kiitoksia Michael Gala, olkaa hyvä. Ich glaube, was der... Niin se, mitä esittelijä on ehdottanut, menee selkeästi oikeaan suuntaan. Minulla on sellainen kuva, että monet kollegat ovat sitä mieltä, minä olen samaa mieltä, että tässä ei ole mitään suoraa yhteyttä laadun ja palveluntarjoajien määrän kanssa. On lentoyhtiöitä, joissa on vähän palvelutarjoajia, ja, jotka ovat hyviä ja toisinpäin, joten siis laadun parantaminen palveluntarjoajien määrän lisäämisellä ei ole mikään automaatio. Toisekseen minusta tuntuu, että sosiaalidemokraatit sanovat hyvin selvästi, että mikäli on tällaista velvoittavaa liberalisointia, silloin täytyy tehdä jotain myös sosiaaliasioiden puolella. Mutta eikö tämä ole myös toisinpäin, mikäli ei ole minkäänlaista velvoittavaa liberalisoita, vaan jätetään tämä jäsenvaltion asiaksi, niin silloin ei tarvitse myöskään kiristää sosiaalipuolen asioita. Minä työvaliokunnassa pidin tätä jonkinnäköisenä kulissina vain kolmansen palvelun tarjoa, kolmannelle tarjoajan palvelijalle. Eli tässä nyt on kysymys liikennepolitiikasta, työllisyyspolitiikasta ja minä kannattaisin esittelijän ehdotusta. Otetaan tämä kolmas palvelun tarjoaja mukaan, mutta niin, että jäsenvaltiot saavat itse päättää. Ja silloin meidän ei tarvitse työ työllisyysvaliokunnan suosituksia huomioida, koska tämä ei ole velvoittavaa. Michael, please, through the chairman. George, Mr. puheenjohtajalle päin eikä salin läpi. Kiitoksia. Ehkä nyt pikkuhiljaa palaamme näihin faktoihin. Esittelijä on valmis tekemään kompromisseja. Saadaan hienoa alusta pitäen mietin aina sitä, miten erilaisia lentokentät ja jäsenvaltiot ovat. Ja on hyvä, että hän jälleen ottaa esiin toissijaisuusperiaatteen. Ja kompromissi A menee juuri tähän suuntaan. Toissijaisuusperiaate liittyy laadun parantamiseen ja Ekka Traum viittasi ihan oikein siihen, että tämä tilanne tällä hetkellä ei ole hyvä. Ja jos tämä nyt palautetaan komissioon, niin silloin varmastikaan komissio ei nopeasti pysty tekemään uutta ehdotusta. Ja siksi mielestäni tässä mietinnössä pitää nyt keskittyä laadun parantamiseen, jatkokoulutukseen ja sosiaalistandardien nostamiseen ja yhteistyöhön työllisyysvaliokunnan kanssa meidän keskittyä. Oli alusta pitäen selvää, että me, meidän täytyy saada aikaan johdonmukainen mietintö toisen valiokunnan kanssa, ja tässä nyt on siihen hieno tilaisuus. Kiitoksia. Ennen kuin annan esittelijälle uudelleen puheenvuoron, haluaisin muistuttaa teitä puheenjohtajana haluaisin muistuttaa teitä siitä, kuinka tämä maahuolintapalveluasia on syynyt ja mikä menettelytapa tässä on. Tässä on saattanut olla jotakin ongelmia meidän keskuudessanne teidän puolestanne. Nyt ennen 12 päivää helmikuuta meidän, minun täytyy teidän puolestanne antaa tästä menettelystä ähm, lausunto. Minä olen tyytyväinen esittelijän ehdotuksen siitä, että toisimme kaikki varjoesittelijät sekä työvaliokunnasta että liikennevaliokunnasta yhteen ja selvittämättä asiaa, mutta olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy saada aikaan yksimielisyys, ellei näin tapahdu. Tämä asia hylätään toisen kerran. Meidän täytyy olla realistisia ja tiedostaa tämä. Puheenjohtajana haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että nyt tämä asia riippuu teistä. Meidän täytyy yrittää saada sopimus aikaan, ellei näin tapahdu. Vaihtoehtona on se, että tämä asia hylkääntyy. Edustaja saada haluatteko puhua vielä? Haluatteko sanoa jotakin lisää tästä asiasta? Mutta puhukaa lyhyesti, sillä meillä on vain 15 minuuttia tulkkausaikaa jäljellä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan muutama sana. Minun täytyy korostaa sitä, että paljon tärkeitä asioita on tässä asiakirjassa mukana. Ne saattavat parantaa ja yksinkertaistaa työtä ja leikata kuluja esimerkiksi hyväksyntä menettely, jos meillä on yksi yhtenäinen hyväksyntä. Meidän ei enää tarvitse pyytää 27 jäsenmaalta virallista hyväksyntää. Olisi paljon helpompaa ja halvempaa tehdä tämä yhteisesti eikä jäsenmaa jäsenmaalta. Tässä ähm, TRAN ja työvaliokunta pyrkivät tehdä ratka- saman aikaan ratkaisun yhdessä ja miksipä ei, sillä tässä on nyt tekninen äh, Äh, tilkku takki asia tässä on työasioiden valiokunnassa jotenkin tämä sosiaalinen aspekti jäänyt syrjään, jos me haluamme päättää jollakin tavalla palveluntarjoajien määrästä. Se ei vaikuta työvaliokunnan päätöksiin, vain jäsenmaat voivat päättää rajoittaa näiden palveluntarjoajien määrää vaikkapa kahteen. Ja jos näin tapahtuu, tarjouskilpailu menettely täytyy aloittaa ja jos yksi palveluntarjoaja hylkää lentokentän, se täytyy korvata toisella ja vain tällaisessa tapauksessa siirto voisi tulla kysymykseen. Tässä tilanne on sellainen, että me voimme tehdä päätöksiä tässä valiokunnassa tähän asiakirtaan liittyen. Tietenkin minä olen valmis tapaamaan ähm, ja pyrkimään saamaan aikaan kompromissin meidän kaikkien esittelijän, varjoesittelijöiden ja jäsenien täytyy yrittää päättää sitä, kuinka nopeasti teemme tämän. Edustaja saada. Minun täytyy hyvin tarkasti seurata sitä, mitä varjoesittelijöiden kokouksessa tapahtuu, mutta meidän täytyy saada tämä asia nyt liikkeelle. Pallo pitää saada nopeasti pyörimään, jos haluamme päästä ratkaisuun. Kiitoksia tästä. Pääsemme nyt esityslistan loppuun. Nyt varsinainen kokous päättyy ja siirrymme koordinaattoreiden kokoukseen. Suljetuin oven ne, jotka joiden ei kuulu olla täällä, poistukaa. Ähm, parlamentissa meillä on tapana, että äh, sanotaan, että näenpä täällä vieraita ja toimitaan nyt samoin, eli olkaa hyvä, poistukaa, ellei teillä ole syytä jäädä koordinaattorin kokoukseen.